So, nach einem... No niin. Pitkän helluntai-viikonlopun jälkeen ympäristövaliokunta kokoontuu jälleen. Seuraavat puheenjohtajailmoitukset. Kohdat seitsemän ja kuusi esityslistalla. Niiden käsittelyä on lykätty. Ja mitä tulee esityslistan kohtaan 15? Eikö tulkkaus toimi? Toimiiko tulkkaus? German Dutch. It's working? Okay. Ich starte nochmal. Aloitan alusta, hyvät naiset ja herrat. Toivotan kaikki vielä kerran tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen. Minulla on seuraavat ilmoitukset teille. Esityslistan kohta 6, horisontti 2020 ja esityslistan kohta 7, täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma horisontti 2020 suhteen. Nämä kaksi esityslistan kohtaa lykätään. Niitä ei käsitellä tässä kokouksessa. Ja sitten esityslistan kohta 15, Weiss Gerber on valmistelija, kyseessä ammattipätevyyden tunnustaminen. Tämä käsitellään aivan avoimesti ei suljetuin ovin, niin kuin esityslistassa lukee. Eli esityslistan kohta 15 on siis täysin avoin kokous kaikille. Sitten esityslistan kohta 2. Meillä on koko kielivalikoima käytössämme ja tänään ensimmäistä kertaa myös kroatian kieli. Uusia kollegojamme varten. Myös Kroatian tulkkaus siis. Mitäs muita puheenjohtajailmoituksia minulla oli? Kaksi kollegaa ovat lähteneet parlamentista, kollega De Bruyne sekä kollega Romana Plamp. Hänestä nimittäin tulee kotimaansa Romanian uusi ympäristöministeri. Ja näin ollen hän tulee sitten näitä samoja ympäristöpoliittisia poliittisia kysymyksiä ajamaan, mutta sitten pöydän toisella puolella eli neuvostossa. Minä puolestani ja me kaikki onnittelemme häntä. Ja tämän tulemme tekemään vielä virallistakin tietä. Eli näin ollen meillä on täällä kaksi uutta kollegaa, jotka ovat varajäseniä. Yhtäältä kollegaa Sleveti ja kollega Ivan. Nämä molemmat kollegat korvavat siis nuo parlamentista eronneet kollegat. Kolmas asia. Kollega Klevetti juuri saapui. Kollega Joolainenin takana. Tervetuloa Envi-valiokuntaan. Ah, Tiiveti. Hmm. Stiveti, no niin. Puheenjohtaja hieman hapuille nimen suhteen. Yhteistyömme tulee varmasti sujumaan mainiosti. Sitten mitä tulee terveystyöryhmään 30. toukokuuta eli keskiviikkona neljästä kuuteen kokoonnutaan A5E2 salissa. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä keskivälin arviota, mitä tulee EUn terveysstrategiaan. Kaikki olette lämpimästi tervetulleita. Ja nyt esityslistan kohta kolme. Meillä on täällä vieras. Lämpimästi tervetuloa komission jäsen Janet Potocnik, joka on vastuussa ympäristöasioista. Tänään keskustelemme jäsennellyn vuoropuhelun puitteissa. Käymme kolme kierrosta keskustelua. Monet kollegat ovat täällä jo pyytäneet puheenvuoroa ja aivan ensimmäisenä luonnollisesti puheenvuoron saa komission jäsen, joka alustaa meille lyhyesti. Tämän jälkeen meillä on tilaisuus käydä keskustelua, esittää kysymyksiä ja toivon, että mahdollisimman moni kollega ehtii kysymyksiä esittää. Olkaa hyvä komission jäsen. Dankeschön. Uh, short introduction, about five minutes about... Kiitos. Lyhyt johdanto ensimmäisen aiheeseen komission lainsäädäntö ehdotukset vuodelle 2013 resurssitehokkuus aiheena. Ensinnäkin kiitokset siitä, että sain kutsun tulla tänne keskustelemaan työstä, jota teemme tällä hetkellä ja suunnittelemme tulevaisuutta ajatellen. Monet muistavat, että kauteni aluksi puhuin kolmesta painopistealueesta, resurssitehokkuus, biodiversiteetti ja täytäntöönpano. Ja teidän tukenne on ollut välttämätöntä, jotta on voitu edetä näillä saroilla. Resurssitehokkuuden etenemissuunnitelma viime syyskuulta asetti ne toimet, joita tarvitaan, jotta voidaan huolehtia kestävyydestä ja voidaan tukea pääsyä pois tästä kriisistä. Viime viikolla hyväksytty mietintö on selkeä poliittinen tuki tälle tiekartalle, jonka kautta voidaan siis ajaa tätä suunnitelmaa eteenpäin. Mietintö myös toi loistavia ehdotuksia, joilla täydennetään tiekarttaa, joka auttaa meitä etenemään täytäntöönpanon osalta. Olen, tai kuulin viime viikon täysistunnossa muutamia kommentteja, joiden mukaan olimme hiukan liian hitaita meidän tointen osalta, jotka ovat tarpeen, mutta voin vakuuttaa teille, että me emme odottaneet, kunnes tämä etenemissuunnitelma hyväksyttiin ennen kuin energiatehokkuus otettiin huomioon meidän työssämme. Se on ollut lippulaiva ajatus Eurooppa 2020 Varoson kakkoskomissiosta lähtien. Nyt saamme selkeän kolmivaiheisen suunnitelman, se, että huolehditaan omista resursseista, huolehditaan talouden uudistuksista ja parannetaan hallintaan valmentaa. Se, että tuetaan energian käyttöä tuottamista ja joka on vihreämpää. Me haluamme vuonna 2013 tehdä aloitteita, jotka koskevat esimerkiksi kestäviä elintarvikkeita ja rakennuksia. Energia, anteeksi, resurssitehokkuus on laaja ala. Vesi, maa ja ilma ovat tässä esillä ja me ensi vuonna puhumme Euroopan vesiresurssien suojelemisesta ja vuonna 2013 lähdemme katsomaan ilman laatupolitiikkaa, ilman saastumista, ottaen huomioon tuore ilmastokokouksen päätös Genevestä, Kööpenhaminan jälkeiset toimet, siis resurssitehokkuuden osalta pyritään myös huolehtimaan siitä, että integroidaan biodiversiteettistrategia, joka hyväksyttiin viime vuonna – työhömme. Ja me lähdemme jatkamaan myös Nagoyassa aloitettua hyvää työtä. On tärkeää, että pidetään kiinni sitoumuksista, joita teimme, jotta voidaan täydentää EUn puitteita. Me myöskin työstämme lainsäädäntövälineitä, jotka koskevat vieraslajeja. Kemikaalilainsäädäntö on myös edellä, esillä esimerkiksi sisäeritystä häiritseviä aineita. Meidän pitää voida hyötyä EUn ympäristötoimista nyt ja tulevaisuudessa. Siksi täytäntöönpano on niin tärkeää. Mielelläni kuulen nyt valiokunnan kantoja siitä, mitä komissio sanoi paremmasta täytäntöönpanosta maaliskuisessa raportissaan. Ympäristön vaikutusarviointidirektiivin osalta haluamme myös huolehtia siitä, että ympäristöarvioiden periaatteita noudatetaan tarkkaan. Resurssitehokkuuslähestymistapa tarkoittaa sitä, että me teemme muille tärkeistä asioista meille tärkeitä asioita. Meidän pitää ajatella laaja ala, energia, kuljetus, tutkimus, kohesio, maatalous, kalastus, ulkosuhdehallinto, kaikki. Komission ehdotuksesta keskustellaan kun keskustellaan monivuotisista rahoituspuitteista. Ja tässä nähdään, miten resurssitehokkuus saadaan mukaan kaikkeen politiikkaan. Toivon, että voin laskea tämän valiokunnan jäsenten varaan, jotta voimme huolehtia siitä, että resurssitehokkuus on itre TRAN-valiokunnassa, samoin kuin kehitysvaliokunnassa, maatalousvaliokunnassa, kalatalousvaliokunnassa ja niin edelleen esillä. Jatkamme myös vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa viedyttävien verojärjestelmien osalta – haitallisten aineiden osalta ja sen osalta, miten voidaan tukea vihreää kasvua. Eurooppalainen ohjausjakso on hyvä tapa saada tätä yleisen talouspolitiikkaan mukaan ja mukaan Euroopan 2020 strategiaan. Kuten tiedätte, näitä keskusteluita käydään juuri nyt huomenna esimerkiksi komission kokouksessa. On tärkeää saada myöskin vihreät indikaattorit – ja me olemme lähteneet energiatehokkuusfoorumista, jonka on saatava meille tuloksia vuonna 2013 resurssitehokkuusfoorumin ensimmäinen kokous on ensi viikolla. Lopulta vielä tärkeä seikka. Myöhemmin tänä vuonna me esitämme ehdotuksen uusiksi puitteiksi ympäristöpolitiikassa seitsemännen ympäristön toimintaohjelman muodossa. Erityisesti arvostan valiokunnan työtä kuudennen ohjelman mietinnön osalta ja todella toivon, että yhdessä voimme kehitellä uutta, tehokasta ohjelmaa, joka voi olla mukana saavuttamassa Eurooppa 2020 tavoitteet, parempi terveys, hyvinvointia kaikille. Kun etenemme, tarvitsemme yhä enemmän yhteistyötä, jotta voimme saada näistä kunnianhimoista todella käytännönläheisiä tuloksia kaikille Euroopan kansalaisille. Nyt olen nopeasti viitannut vähän kaikkeen, vaikka tiedän, että täytäntöönpano tuo kolmas kohta Rio ja vesikysymykset toisessa kohdassa, mutta kun resurssitehokkuudesta puhutaan, on mahdotonta jättää mitään huomiota. Kiitos. Suuret kiitokset, herra Potocnik, tästä lyhyestä kattavasta kuvauksesta sen suhteen, mitä kaikkea on suunnitteilla – kun kyse on lainsäädäntö mietinnöstä ja lainsäädännöstä, Euroopan parlamentin määräaika on maaliskuu 2013. Eli kaikki ehdotukset, jotka tehdään. Tulkaus ei täällä taaskaan toimi. Alusta vielä kerran ehkä. Niin, ensinnäkin kiitos tästä kertomuksestanne ja mitä tulee lainsäädäntöön ja lainsäädäntömietintöihin, niin Euroopan parlamentille maaliskuu 2013 on määrä aika, koska kaikki ehdotukset, joita komissio tekee tämän jälkeen, eivät ehdi Euroopan parlamentin tämän lainsäädäntökauden käsittelyyn, koska jo maaliskuussa 2014. Vaalikampanja käynnistyy hiljalleen ja huhtikuusta alkaen kokouksia ei järjestetä. Eli pyytäisin, että otatte huomioon, että kaikki, kaikkien lainsäädäntöaloitteiden suhteen alo- aloitteet on saatava ennen maaliskuuta 2013 niin, että asiat saadaan käsiteltyä tämän lainsäädäntökauden puitteissa. Te puhuitte resurssien tehokkaasta käytöstä. Kävimme erittäin hyvän keskustelun Herbrandin mietinnöstä. Äh, keskustelu oli hyvin eloisaa, yli 50 puheenvuoroa täysistunnossa ja tämä keskustelu oli todella kiinnostava. No niin, pitämättä puhetta minä voin ehkä antaa nyt puheenvuoron EPPn puheenvuoroon Richard Sever. Kiitos puheenjohtaja. Nämä ympäristökeskustelut ovat yleensä hyvin eloisia, niin kuin sanoitte. Se tässä työssämme mukavaa on. Haluan komission jäsentä onnitella tästä niin kutsutusta vihreästä viikosta. noin erinomainen aloite, joka osoitti ihmisille, mitä Eurooppa tekee ympäristöalalla. Tämä on hyvin tärkeää. Tarvitaan paitsi hyvää säännöstöä, myös sen lähentämistä ihmisten arkeen. Tässä nyt jokunen ongelmakin, kun tarkastellaan ympäristölainsäädäntöä Euroopassa erityisesti <laughs> täytäntöönpano suuret erot. Komission jäsen tällä lainsäädäntökaudella on ottanut tämän asian hyvin merkittävään rooliin työssään. Kuitenkaan valitettavasti edistystä ei juurikaan vielä voida nähdä. Katsotaan nyt vaikkapa vesi- ja ilma-alaa ensi vuonna saadaan arviointi. Ja mitä tulee ilman laatu standardeihin ja tavoitteisiin, monet alueet, kaupungit, kunnat, niissä ilmanlaatu on hyvin huono Euroopan standardien mukaan, vaikka ne tekevätkin lähes kaikkensa, siis rajoittavat liikennettä, pyrkivät puhtaampiin lämmitys malleihin ja niin edelleen. Näin on kuitenkin valitettavasti ja osittain tietenkin huonoimman laatu johtuu myös Euroopan ulkopuolisten toimijoiden toimista. Tässä meidän tulisi valita sellainen toimintatapa, joka todella nyt osuu maaliinsa. Eivät nämä tiukat raja-arvot parhaalla tahdollakaan ole kunnioitettavissa, joten eh, siitä syystä niihin on turha tarttua niin tiukasti. Ehm, hyvin usein meillä on sellainen lähestymistapa, että meillä on tietty kynnysarvo. Tiedämme jo ennalta, että ongelmat ovat eh, hyvin suuria, kun jäsenvaltiot esimerkiksi investoivat suuria summia vedenpuhdistuslaitoksiin ja silti ähm, kestää todella monia vuosia ennen kuin raja-arvoihin päästään. Eli vaikka tahtoa on ja investointejakin on, niin ne jäsenvaltiot eivät pääse tavoitteisiin. Ja tämä on hyvin turhauttavaa. Euroopan unionin, erityisesti komission, täytyisi ehkä nyt pohtia asioita uudelleen ja löytää tällaisia linkkejä ja lupamenettelyjä, mitä teollisuuden toimintaan ja esimerkiksi jätevesiin tulee, että tilanne paranesi. Ja kun ajatellaan tätä viimeistä vuotta, joka meillä vielä on käytössämme, niin meidän tulisi ihan konkreettisesti katsoa, mitä voisimme antaa jäsenvaltioille – jotta saamme todella jotain hyvää aikaan. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Jolainen. Snick. Kiitos. Komission jäsen Potocnik, jos lainsäädäntöä saadaan niin nopeasti kuin te olette kuulemisenne hoitaneet, niin tänä vuonna on tulossa hyvin paljon pöydälle. Teillä on ollut valtava vauhti. No, Kysymys onkin nyt lähinnä se, että mitä lainsäädäntöaloitteita vuoden 2013 maaliskuuhun mennessä on tulossa. Tuleeko esimerkiksi resurssitehokkuuteen liittyen jotain konkreettista vai siirtyykö se seuraavalle lainsäädäntökaudelle? Lisäksi kysyisin leikkauskohta ajatellen tätä resurssitehokkuustiekartastoa, seitsemättä ympäristön puiteohjelmaa ja sitten kestävyysstrategiaa, jotka meillä oikeastaan jo ovat. Mitä kestävyysstrategiaan tulee, niin onko se jo ikään kuin pudonnut pöydältä vai tuleeko siihen vielä uutta henkeä? Miten nämä kolme ähm, toimintaohjelmaa pelaavat yhteen. Viime viikolla täysistunnossa kuulimme tai kysyimme jäsenvaltiota, onko niillä toimintasuunnitelmia. Esimerkiksi mitä tulee ilmasto toimiin. Meillä on tiettyjä sopeuttamissuunnitelmia. Ja mitä tulee sitten resurssien tehokkaaseen käyttöön, niin tulisiko ehkä jäsenvaltioita vaatia tälläkin alalla jotain Täytyy sanoa, että tänä torstai-iltana Saksan liittotasavalta tulee esittelemään täällä Brysselissä oman toimintasuunnitelmansa resurssien tehokkaan käytön suhteen, ja olisi toivottavaa kuulla vastaavat suunnitelmat kaikilta 27 jäsenvaltiolta, koska vain näin saadaan kattava käsitys asiasta, ja asia etenee dynaamisesti. Sitten pari muuta kysymystä. Melu on merkittävä aihe, ja kysyisinkin melu politiikastamme, että onko lainsäädännön puitteissa tulossa parannusta. Richard Seber puhui ilmasta, lähinnä ulkoilmasta, mutta useimmat ihmiset istuvat sisätiloissa ja silloin kyse on huoneilmasta, sisätilojen ilmasta ja kysyisin, että onko jotain sääntelyä tai ehdotuksia tulossa rakennusten ilman laadun suhteen, rakennusten, joissa ihmiset elävät ja työskentelevät. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Chris Davis. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Toistaisin sen, mitä puheenjohtaja sanoi lainsäädännöstä. Ja kun aikataulua ajattelee, pitää olla myös tarkkana, että ei ole, että, että sopimus syntyy aina ensimmäisestä käsittelystä. Useammasta syystä parlamentti alkaa nyt ajatella toisin näistä ensimmäisen käden, so, kierroksen sopimuksista, jotka eivät paljon kanna parlamentille. Parla Neuvosto näyttää pitävän mitä helpona nakkina. Ja tätä kannattaa miettiä, kun miettii lainsäädännön hyväksymisen aikataulua. Yksi näkökanta täytäntöönpanosta. Paljonkaan näyttää en ole nähnyt siitä, että komissio saavuttaa enemmän tuloksia keskittymällä Tätä täytäntöönpanoon. Olisiko teillä jotain tilastoja näytöksi? Otetaan yksi esimerkki. Esimerkiksi ajoneuvojen elinkaari lainsäädäntö. Minusta erinomaista lainsäädäntöä. Karl-Heinz Florentzin läpiviemä 99-2000 aikana ja vuodesta 2006 vaatimuksena on ollut, että kaikki jäsenvaltiot ottavat uusia käyttöön 85 prosenttia autoon materiaaleista. Vuodesta 2015 tämä nousi 95 prosenttiin. Ymmärtääkseni valtaosa jäsenvaltiosta ei ole lähelläkään 85 prosentin vaatimusta nyt. Ja monet ovat tottuneet siihen ajatukseen, että ne tekevät parhaansa, mutta mitään paineita ei ole lainsäädännön vaatimusten tämmöiseksi. Ja miksi niiden pitäisi ponnistella? Lainsäädäntö on erinomaista. Muut maat ovat kopioineet sitä. Se on tasaisen pelikentän kaikkialla Euroopassa. Mitä huolen siitä, että yritykset eivät kilpaile keskenään. Se täyttää kierrätys ja uusia käyttötavoitteet, mi- mihin uusi resurssitehokkuus liittyy. Mutta komissio täytyy laittaa paineita jäsenvaltiolle ja luultavasti se merkitsee rikkomusmenettelykanne uhkaa. Tämä asian, asia, johon et ole paljon kiinnittänyt huomiota, mutta ehkäpä sinun väkesi voisi kiinnittää tähän asian huomiota. Ja voisit tulla takaisin tänne ja kertoa, minkälaisia rikkomusmenettelyjä tai muita toimia aiot ottaa käyttöön, jotta täytäntöönpano olisi asiallista. Kiitos. Very much, Chris. Kiitokset, Chris. Niin. Working on legislation, uh, two readings, not one. Se, että käsitelläänkö asiat yhdessä vai kahdessa käsittelyssä, on tietenkin kiinnostava. Thank you very much. Sinä olet pomo. Bas. Kiitos. Seuraavaksi sitten äh, Bas Eichelt. So. <laughs> and, and, and thank... Kiitos, Pama. Ja kiitos komission jäsen Pöttörsnik alustuksesta energiatehokkuudesta. Todella uskon, että viime viikon mietintö, joka täysistunnossa hyväksyttiin, antoi hyvän vision siitä, mihin haluamme mennä. Nyt kysymys kuuluu totta kai, mitä seuraavaksi? Miten täytäntöön pannaan, miten lähdetään toimeen? Visio on olemassa. Laajalti olemme kaikki samaa mieltä tuosta. Näemme potentiaalia myös taloudellisesti. Joten näin saadaan siltoja eri puoliryhmien välille ja myöskin neuvoston ja nyt voidaan pohtia, mitä konkreettisia toimia voidaan nyt odottaa. Kaikki kai pohtivat tätä kysymystä, totta kai. Mutta painottaisin kolmea seikkaa, jotka todella haluaisin saada konkreettisimman suunnan annon kohteeksi. Ekosuunnitteludirektiivi. Osa mietintöä myös selkeästi sanoimme, että tämän ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa pitää laajentaa ja katsoa näistä energiaa, liittyviä tuotteita, vaan myös muita. Katsoa muotoilua, katsoa miten energiatehokkuutta voidaan parantaa jo tuossa vaiheessa. Minua todella kiinnostaisi kuulla teiltä, koska voimme olettaa uutuuksia tässä, laajennetaanko soveltamisalaa ja onko tämä yksi niistä paketeista, joita saadaan ennen ensi vuoden maaliskuuta? Tärkeitä kysymyksiä. Sitten biomassasta toiseksi. Jos katsotaan, miten käsittelemme biomassaa tällä hetkellä Euroopan unionissa, niin että hiilikäyttöisissä sähkölämmön yhteistuotanto voimaloissa käytetään sitä. Se on hyvin tehoton tapa, eikä auta meitä eteenpäin ilmastotavoitteessa, mutta koska voimme kuulla konkreettisia kunnianhimoisia kestävyyskriteereitä kiinteän biomassan käyttöön, siis en biopolttoaineesta puhe, vaan kiinteästä biomassasta, niin ettei sitä käytetä niin tehottomasti. Ja sitten kolmanneksi CAP-uudistuksesta ravinneketjusta ei oikeastaan ole mitään ehdotuksia. Tämä on todella menetetty mahdollisuus, kun YMPn uudistuksesta puhutaan, mutta tiedän, että pääosastonne suunnittelee vihreää kirjaa fosfaateista. Ja tämä tulee ehkä jopa ennen kesätaukoa. Onko tuo vihreä kirja fosfaateista aloite, jonka kautta saadaan konkreettinen esimerkki siitä, miten voidaan parantaa fosfaattien uudelleen käyttöä niin, ettei sitä tarvitse tuoda ja saadaanko yhteistyötä esimerkiksi teollisuuspääosaston kanssa yhteistyötä niin, että uudelleen käytettäisiin sitä, ei niin, että tuodaan Marokosta ja dumpataan sitten mereen. Tämä on ravinteiden erittäin tehotonta käyttöä. Joten mielelläni kuulisin tästä lisää. Kiitos. Next Kiitoksia ja seuraavana Anna Rosbach. Danke, Vorsitzende. Um, ähm, ich möchte, nein, ihr tror gerade gör det taidanpa puhua tanskaa. Yksityistaloudet, kotitaloudet. Miten on ajateltu, että tämä lainsäädäntö on oikein täytäntöönpanna kotitalouksissa, jäsenvaltioissa? Asia on yksittäisen kansalaisen asia. Meillä on tässä papereita, kodissa on papereita. Joskus on äh, ärsyttävää, että että täytetään sitä puhutaan korkealla tasolla eikä sillä tasolla, jossa tavalliset ihmiset elävät. Ihmiset, tähän pitäisi itse muuttaa maailmaa. Jos ajatellaan vettä, energiaa, valoja, valaistusta ja rakennusten äh, eristämistä sillä ulos, lämp- lämmön ja kylmäisen suhteen vaihtoehtoisia energiamuotoja, muitakin kuin aurinkoa ja tuulta. Voisiko keskeyttää? Meillä on ongelma tulkkauksen kanssa. Ranskan tulkkaus puuttuu. Voidaanko tämä ongelma ratkaista? No, auttaisiko, jos puhuisin saksaa? Tämäkin olisi yksi vaihtoehto, jos tämä ei toimi. Nyt tämä toimii. Selvä. Onko tässä ajateltu? Käyttää PR, T.V. tai muita julkisia medioita. Alkaa TVtä ajateltu käyttää keinona, että ihmiset voisivat ymmärtää, että meidän täytyy uudelleen ajatella arkipäiväämme, että käyttäisimme yleisesti vähemmän resursseja. Kun minä tässä istun ja kuuntelen kollegat, jotka puhuvat ää, vedestä ja saasta, niin me olemme jätävissä enemmän lääkkeitä. Eikä tämä tule ainoastaan maataloudesta. Kaloista tulee enemmän hermafrodittisia. Mitä tällaisella on tehdä? Mitä voidaan tehdä? maatalosta on päästöjä kyllä, mutta minä olen nähnyt mitään sitten kalan kasvatuksen päästöistä. Olisin iloinen, jos tämä pääsisi mukaan aiheeksi joka liittyy elintarvikkeisiin. Kiitoksia ja seuraavaksi Oreste Rossi. Allora, mi fa piacere averla qua perché io le voglio chiedere come potete conciliare a livello di commissione. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Komission jäsen, minä halusin kysyä, miten Euroopan tasolla voidaan tätä kallista taistelua hiilidioksidipäästöjä vastaan käydä toisaalta ja toisaalta saada tämä kaikki yhteyteen niiden etujen kanssa, jotka liittyvät siihen, miten vaarallisia aineita siirtyy vesistöihimme. Näitä aineita siirtyy tuhansia vesistöihimme Mutta on todettava, että järjestelmät Euroopassa eivät ole mitenkään aukottomia ja siksi nämä aineet, jotka ovat myrkyllisiä tai karsinogeenisia, yhä uudestaan päätyvät vesistöihimme. Mutta toisaalta tämä on kallista taistelua. Mitä kolleganne komission jäsen Almunia sanoo tähän? Hänen mukaansa jos kilpailijat toimivat kolmansissa maissa, niin silloin sääntely on vähemmän tiukkaa. Ja tämä saattaa vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta jos ajatellaan, että jopa 80 prosenttisesti tuetaan yrityksiä, niin on ajateltu, että tukea voidaan maksaa vuoteen 2020 asti. Kuka tästä maksaa? Jäsenvaltiot, eikö niin? Joten toisaalta synnytetään valtavia kustannuksia EUn teollisuuden harteille, jotta voidaan lähe, vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sitten valtiot laativat apusuunnitelmia – esimerkiksi energiayrityksille vuoteen 2020. Tässä ajatellaan siis suurimpia saastuttajia. Ja sitten jälkikäteen lähdetään taistelemaan sitten ilman saasteita vastaan. Eli mitä tällaisessa tapauksessa nyt tulisi tehdä? On olemassa maita, jotka ovat hyvin saastuneita juuri ajatellen karsinogeneja. Kuitenkaan mitään apua valtiolta tai yrityksiltä ei saada. Usein maaperä on saastunut todella syvälle. Pitääkö ihmisten kuolla siellä edelleen syöpään vai mitä tässä tulisi tehdä? Kiitos. Näin olemme nyt kuulleet koordinaattorien puheenvuorot. Tässä on tullut koko joukko asioita esiin, ympäristö, toimintaohjelma, resurssin tehokas käyttö. Jos me todella haluamme toteuttaa nämä tavoitteet, tähän astihan esimerkiksi teollisuuden vapaaehtoinen eh, sitoutuminen on ollut yhteisenä nimittäjänä näille toimille ja se ei ole johtanut yhteen yhtään mihinkään. Voisiko komissio olla niin rohkea, että internalisoitaisiin nämä ulkoiset kustannukset tulevaisuudessa niin, että esimerkiksi liikennealalla, kun on puhuttu esimerkiksi tästä eurovinjetistä, jonka ehdotuksen komissio on tehnyt, niin että tällainen periaate otettaisiin käyttöön myös ympäristöalalla. Tätähän me olemme vaatineet oma-aloitteisessa mietinnössämme täällä varjokunnassa. Ja nyt kiinnostaisi kuulla, mitä komissio on tästä mieltä. Tässä tietenkin julkinen keskustelu varmaan viittaa siihen, että kyse on taas jostain uudesta verosta. Mutta joka tapauksessa vesi, eh, esimerkiksi sille on saatava hinta. Tähän astihan eh, maksetaan verovaroin tai sairausvakuutusvaroin se, että näitä eri periaatteita rikotaan 500 miljoonan kansalaisen unionissa. Olkaa hyvä komissio jäsen. Quite long Aika pitkä luettelo. Jos alan selittää joitakin asioita näistä vuoropuhelussa, ensimmäisessä vuoropuhelussa kahdekkossa kolmas pylvään alla, niin menee vähän sekaisin. Rickard esitti kysymyksen täytäntöönpanosta. Osana kolmasosa on tässä erittäin tärkeää. Sanoit, että usein ei näe, mitä edistysaskelia on otettu. Se on ihan totta. Täytäntöön panemattomuuden juuret ovat syvät erot jäsenvaltioiden kanssa vielä syvempiä. Uusi lähestymistapa täytäntöpanon suhteen ja uudet ehdotukset tiedonantoon liittyen pyrkivät juuri tarttumaan ongelman juuriin. Euroopassa kohtaamme kaksi pääongelmaa. Kansalaiset eivät luota hallituksiin ja hallitukset eivät luota toisiinsa. Siinä villakoiran ydin täytäntöönpanossa. Meidän täytyy yhdessä tarttua siihen. Olemme tarttuneet kahteen asiaan, josta toisen tartun myöhemmin. Ensinnäkin me suhtaudumme dataan järjestelmällisemmin. Tällä hetkellä lähestymistapamme on liian ad hoc. Toiseksi me vahvistamme jäsenvaltioiden ää, kapasiteettia niin, että niiden järjestelmät olisivat samanlaisia niin, että kaikki instituutiot tarkastuksesta tuomareihin ja hallituksiin reagoisivat yhdenmukaisemmalla tasolla. Tämä loisi luottamusta kansalaisten suunnalla, että ne uskoisivat siihen, mitä hallitukset sanovat. Tämä tarkoituksella otettiin mukaan keskustelun tiedonannon myötä. Minä haluaisin, että tämä olisi pikemminkin lainsäädännön mukana. jota, josta sopisimme yhdessä ja jota edistäisimme yhdessä. En näe muuta tietä eteenpäin. Voimme edetä rikkomusmenettelyä rikkomusmenettelyltä, kuten Chris mainitsi. Tänä iltapäivänä keskustelemme rikkomusmenettelyä Tuen ilmapolitiikkaan. Meidän täytyy priorisoida, mikä on vähän erikoista sinällä, jos ajatellaan täytäntöönpanon priorisointia. Kaikkiin rikkomukseen täytyy puuttua, mutta jos niitä rikkomuksia on satoja, Sillä minun täytyy päättää, täytyisikö edetä nopeammin niiden kanssa, ja jotka ovat tehneet rikmuksia pitempään, enemmän, mikä vaikuttaa suurempaan väestöosaan. En tiedä. En voi tarttua kaikki yhtä aikaa. Niitä on liikaa. Me mietimme asioita perinpohjaisesti. Meillä on 470 ihmistä, jotka toimivat alueilla. Sama politiikka pätee kaikkiin hallituksiin. Joka päivä tulee lisää vaatimuksia ratkaisujen saamiseksi jostakin asioista. Mutta meillä on ongelmia. Tämä ei ole mikään anteeksi pyyntö, en halua sanoa niin, mutta objektiivisesti tämä on mahdotonta. On mahdollista, mahdotonta tarttua kaikkeen samanaikaisesti yhtä voimakkaasti. Sitten esititte kysymyksen seuraavasta vuodesta. Ilmastopolitiikan uudelleen tarkastelu on yksi, yksi tärkeä asia. Ja kuten totesin, keskustelu on hyvin vaikea. Sillä tällä hetkellä tämä politiikka ei, ei ole helppo kysymys EU-ssa, kuten selitin. Jos asia haluaa tarttua, täytyy mennä ongelman ytimeen ja tarttua muihin sektoreihin. Ja meidän täytyy miettiä, miten me yhdessä löydämme hyviä ratkaisuja. Kun me keskustelimme Göteborgin paitakirjasta, se oli vaikeaa. Loin kiitos, meidän jäsenvaltiot ovat nyt sitoutuneet kunnianhimoisuuteen, joka on yhteen sopivaa 2020 strategian kanssa. Se auttaa direktiivi, joka liittyy tähän tulla uudelleen arvioida. Sitä ei ole lykätty komissiossa. Siihen liittyy myös merkittäviä ponnisteluita jäsenvaltiolta. Toisaalta meillä on selkeää näyttää maailman terveysjärjestöltä, että ilmanlaatu on ihmisen terveyden kannalta tärkeintä. Meillä on selkeää että Tieteellisesti näyttää, että tämä liittyy sairastavuuteen, erityisesti asma ja muihin samanlaisiin sairauksiin ja myöskin suurempaan kuolleisuuteen kaupungeissa samankaltaisiin alueisiin vertailtuna, joten emme voi jättää tätä huomiota. Tämä on liian tärkeä asia. Ja sitten meidän pitäisi myös keskittyä tähän resurssitehokkuuteen kuten siirtymisformiin. Meillä on paljon toiveita tämän formin suhteen, koska me haluamme julkistaa se suurta yleisöä, poliitikkoja kiinnittää, saada heidät kiinnittämään huomiota tähän asiaan ja saada vähän nostetta täytäntöönpanoon tavoitteiden ja indikaattorien suhteen. Ne ovat todella olennaisia. Puhun vähän myöhemmin jos nämä, mitä World Business Council on tehnyt kestävän kehityksen suhteen, ovat juuri julkaiset Riolta edeltävän julkisen politiikan tekstin. Tässä on 200 yritystä, joilla on yli 7 miljardin liikevaihto. Seitsemässä kohdassa sanovat, asettakaa tavoitteet, että tiedottakaa niitä, säädelkää hyvät, yksikää budjetti, investoikaa, seuratkaa, koordinoikaa. Tämä on meidän oma paperimme. Tämä tulee bisneksen puolelta jo. Ja resurssitehokkuuteen siirtymisformin kautta on tärkeää ajaa tätä asiaa läpi. Me epätoivasti tarvitsemme tätä ja odotamme selkeäntä täytäntöpanoa keskustelua tulevaisuudessa. Meluongelma on mainittu. maailman terveysjärjestö maininnut, että se on yksi tärkeimmistä ympäristösairauksia lähteistä. Ja ympäristö, äh, meillä on direkt, raportti totesi, että direktiivin puitteissa täytyy toimia lisää ja meillä tulee olemaan internetkuuleminen liittyen melun ja muihin asioihin ja rinnakkaisesti me myöskin pyrimme kehittämään yhteisiä menettelyitä, joilla tartumme melutasoihin kautta Euroopan. Tähän suuntaan olemme menossa. Painamme päälle. Täytäntöönpanoon olen jo tarttunut. Ekosuunnittelu oli seuraava kysymys. Eh, komission arvio ekosuunnittelusta mukaan ekodesignin laajentamis, soveltamisalan laajentaminen on putkessa. Me olemme tehneet EK-tutkimukset, arviointitutkimukset, ja siinä sanotaan, että tässä vaiheessa se oli hieman ennenaikaista. Ecodesign aset, pohjaiset vaatimukset voivat vaikuttaa ympäristöön merkittävästi. Siinä painotetaan, että riittävät mittaus- ja testausmenettelyt eivät ole vielä käytettävissä ja että noudattomuuden riski on suuri. En sano, että me nyt muutamme toiminnan suuntaa täysin, mutta me pyrimme myöskin kehittämään ja pilotoimaan tuotteiden ympäristöjalanjälkeen mittaamisen suhteen, ja tämä auttaa myöskin ekodesign-mittauksen luomisessa. Ja 14.15 ekomerkkidirektiivi on myöskin tullut tarkistukseen, että tämä liittyy siihen. Minä ehdottomasti uskon ekosuunnitteluun. Minä olen sitä mieltä, että me, me näytämme tämän niin, että tiedämme, että kuulemme oikeaan suuntaan, että me todella pystymme täytämään tämän, panemaan tämän. Tämä liittyy myös biomassakysymyksiin. Sielläkin. On välttämätöntä, että ei tee vääriä päätöksiä, koska silloin lukitsee itsensä johonkin tilanteeseen, jossa ei riittävästi ulkoisvaikutuksia tätä huomioon toimenpiteessä. Jotakin ne argumentit, joita ei aikaisemmin kuulu, niistä tuleekin ää, relevantteja. biomassan suhteen en tiedä tarkkaan. Meillä on ollut äskettäin komissiossa biomassa keskusteluja. Näkemystä menevät aika moneen suuntaan. Uskomme, että, että lisäaskelia täytyy ottaa. Kysymys siitä, missä muodossa. Vakaasti uskon, että meillä on tällaisia arvioita, niin yhtään se ei pidä koskaan unohtaa. Miksi biomassa ja uusiutuvat materiaalit. Miksi teemme sopimuksen tämän politiikan suhteen? Ilmastonmuutoksen vuoksi siksi, että meidän tartuttava ilmastonmuutos ja hiilidioksidipäästöihin. Joten tartutaan näihin asioihin, kun mietimme näkemyksiämme näistä asioista. Ei pidä yhtäkkiä unohtaa eri syistä, esimerkiksi tehtyjen voitettujen investointejen vuoksi. Jos mietimme, unohdamme miksi politiikka on olemassa, koko pointsi menee ohitse. Biomassa ja ravinnesykli, jonka mainitsit, ja fosfaatit. Tulemme hyväksymään biotaloustiedonannon vuoden loppuun mennessä – gegen Queen Tajan ja minä. Tämä on tärkeä hetki, jolla voisimme miettiä näitä asioita. Ja mitä tulee asioihin, jotka liittyvät resurssitehokkuuteen, fosfaatin suhteen, sanon, että me työskentelemme asiassa parissa. Resurssitehokkuuden suhteen olen johdannossa mainot, että valmistelemme ensi vuodeksi kahta paperia kahdelle sektorille – jotka ovat meistä erityisen huomion kohteita. Liikkuvuus, joka oli valkoisessa kirjassa, ruoka, elintarvikkeet ja kolmas on rakennukset, jossa valmistelemme paperia. Tämä jatkaa resurssitehokkuustyötämme ja siinä on konkreettisempia toimia. Eerova eh, Rosenbergin disseminaatio, tiedon levittäminen, se vaatii huomiota. Minun painejäseni on, että aina kun keskustelemme resurssitehokkuudesta, kaikki poliittisessa ympäristössä ja sanoisin, kollegani talousaiheiset kollegat ovat sitä mieltä, että resurssitehokkuus merkitsee energiatehokkuutta. Energiatekos on, on tärkeä osa, mutta me olemme siinä vaiheessa, että meidän pitäisi jo ymmärtää, että resurssitehokkuus on, sisältää myös veden, ma- maan, meret, niilläkin on väliä. Ja toivon, että resurssitehokkuuteen siirtymisfoorumi. Ja se melu, rummutus, jonka ympärillä, jota sen ympärillä harrastamme, antaa poliittista ponnetta. Jan mainitsit myös kansallisen puolen. Se oli kiinnostava idea. Voisimme käyttää resurssitehokkuusfoorumia testataksemme, voisiko ideaasi käytännössä toteuttaa niin, että sieltä tulee parempaa täytäntöönpanoa. Mistä se on looginen. Ja sitten lääketeollisuuden päästöt ja jäämät, ää, äh, Rossi, Atesille ja muutkin. En voi sanoa, että tämä sinikopio. Sen, nuo eivät ole sen kohteena erityisesti, mutta meillä on jo riittävät keinot asian tarttumiseksi. Olemme tehneet ehdotuksen, että priorisamme kemiallisia yhdisteitä vedessä. Jos oikein muistan, ehdotamme ensimmäistä kertaa, että lääkejäämät ovat mukana. Meillä on nyt näyttöä, että on varallisia, ja tämä on uusi askel. Voin odottaa vakavaa keskustelua, mutta olen varma, että tämä on oikein eteenpäin. Päivittämistä tarvitaan myös vesidirektiivin yhteydessä. Joten tämä liittyy vesipuitedirektiivin päivittämiseen erittäin hyvin. Me emme ole vielä täytäntöönpanon suhteen kypsässä vaiheessa, mutta veden kemiallinen saastuminen on osa huomiotamme. Kiinnitämme siihen huomiota vain vakuuttaa. Ja Matias, viimeisen kysymyksesi liittyy ulkoisvaikutuksiin, rahaan, veropolitiikkaan ja muuhun joka on tarinan helppo osa. Pyrimme eh, kovasti siihen, että ei pitäisi sanoa liikaa, koska en tiedä vielä mikä on huomisen ehdotus, mutta olemme keskustelleet asiasta, kiinnittäneet huomiota siihen, että jotkut ehdotukset menisivät siihen suuntaan, että jäsenvaltion teidän pitäisi siirtää painoa työn verotuksesta ympäristöverotukseen. Emme halua lisätä verotaakkaa päinvastoin. Jos joku on totta, että, niin sanon, että työvoiman hinta on korkea. Korkea työvoimaverotus vaikuttaa siihen. Tämä on taas myös oikea signaalin. Kysymys on, verokohtaan on siirtämisestä, mutta jos, jos jotkut tässä valtiot tarvitsevat lisää resursseja, ja näin hän on kata Euroopan. Niin tämä on parempi asia. Tähän pitäisi pikemminkin kiinnittää huomiota kuin työvoiman verotuksen lisäämiseen. Haitalliset tukiaiset, monet päästöt tulevat sitä, että verovelvollisuus ei ole kattava. Minusta on loogista talouden kannalta kriittisinä aikoina on järkevää, että tartuttiin molempiin veroihin ja ympäristökysymyksiin. M- mutta ulkoisvaikutusten sisäistäminen on pelin henki. Yritykset, me kuluttajat, me reagoimme insentiiveihin, jotka tulevat hintasignaalin myötä tämän asian puitteissa on työskentelevä ja meidän kiinnitettävä huomiota siihen. Suuret kiitokset näistä vastauksista. Nyt käymme toisen kierroksen, mutta ennen tätä toivotan tervetulleeksi Alda Susan, joka on uusi portugalilainen kollega, varajäsen. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. So now we start with... Ja nyt toinen kierros. Ensimmäinen puhuja on Karl-Heinz Florence. Eh, but it you're right, it's foreseen, forced. Niin, äh, aha, no niin, ensin komission jäsen, joka alustaa. No aivan ensin, mitä äh, Rion tulee, täytyy kiittää Euroopan parlamenttia sen panoksesta Rio plus 20 kantaamme. Tiedän, että te päätitte, että ette lähde konferenssiin paikan päälle, mutta tulen varmistamaan sen, että saatte kaikki tiedot ja olen varma, että yksittäiset jäsenet, jotka paikalle tulevat, joita tapasin jo viime viikolla, tulevat antamaan merkittävän panoksen. Me olemme äh, valmiit äh, toimimaan äh, yhdessä. Akkreditaatio on jo käynnissä. Voitte luottaa meihin. Komissio on kuluista yhtä huolissaan kuin tekin, ja mekin olemme vähentäneet sen henkilökunnan määrää, joka on suoraan mukana neuvotteluissa. Ja mitä sisältöön tulee, parlamentti on pyytänyt, että Rio plus 20 huippukokous todella sopisi todella konkreettisista tavoitteista. Ja meidän pää tavoitteemme onkin nyt konkreettiset toimet ja tavoitteet, keskittyminen kestävään kehitykseen, veteen, ekojärjestelmiin, valtameriin, jätteisiin. Kaikki tämä on ollut myös luettavissa Euroopan parlamentin päätöslauselmasta. Tämä on tärkeää myös köyhyyden torjumisen vuoksi, jotta saadaan aikaan vaurautta ja työpaikkoja investointien kautta. Me haluamme vihreän talouden kaikille ja meidän täytyy välillä olla hiukan epätavanomaisiakin toimissamme. Rio on paitsi liittyy paitsi ympäristöön, niin se on integroitava kokonaisvaltaisesti kestävään ajatteluun. Ja jos haluamme mm, todella tarttua köyhyyteen ja elintarviketurvallisuuteen kaikkialla maailmassa, niin meidän on toimittava kokonaisvaltaisesti. Kaksi miljardia ihmistä maailmassa kärsii nälkää. Tällä hetkellä ollaan siirtymässä kohti vihreää taloutta ja siksi tarvitaan konkreettisia vihreitä sopimuksia Riossa. Kyse on myös kestävän kehityksen tavoitteista. Nämä voidaan saada Riosta tuloksena. Me olemme ehdottaneet vihreän talouden suhteen ää, tiettyjä ehdotuksia, sitoumusta, tietenkin vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen ja myös tilanne vuoden 2015 jälkeen ja tavoitteet joihin pyritään todella kokonaisvaltaisella tavalla. Mitä tulee täytäntöönpanoon, kaikki kansalliset, kansainväliset, yksityinen ja julkinen sektori on saatava eh, käyntiin, mitä tulee kehitysapuun. EUhan on suurin lahjoittaja. Mitä tulee toimielimiin, Euroopan unioni tukee sitä, että UNEPiin nivotaan EUn, eh, YK ympäristöjärjestö niin, että kestävää kehitystä voidaan myös näin eh, institutionaalisesti tukea. Olemme huolissamme siitä, että neuvottelut yskähtelevät. Näin voi olla vaikea päästä päätavoitteeseemme Rion kokouksen suhteen. Parlamenttihan on todennut, että kestävän kehityksen on oltava eturintamassa ajatellen kaikkea Euroopan unionin politiikkaa. Ja EUn on toimittava johdonmukaisesti yhdenmukaisesti kotona ja kaikkialla maailmassa. Me todella toivomme, että Riosta tulee menestys. Laskemme myös teidän varanne. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee veteen. Vesivarojen säästösuunnitelma tulee loppuvuodesta. Kyse on laadukkaasta vedestä ihmisille, taloudelle ja ympäristölle. Ja tässä keskitymme kolmeen mm, toisensa liittyvään toimeen, integraatio ja tämänhetkisen to, lainsäädäntön toimeenpano. Viime viikolla, vihreällä viikolla, monien sidosryhmien kanssa keskustelimme näistä vesikysymyksistä ja 7. kesäkuuta asti ää, odotamme vielä ää, panoksia. Hyvä, että tänään saan puhua teille ennen kuin keskustelette Seberin mietinnöstä, mitä vesipolitiikkaan tulee. Ja nämä asiat liittyvät tietenkin hyvin läheisesti yhteen. Hyväksyimme myös tällaisen innovatiivisen ehdotukseen ajatellen vesipolitiikkaa. Tarvitaan todella innovaatioita. Maailmanlaajuisesti vesiinnovaatiot ovat kovasti kysyttyjä ja Euroopan unionin täytyy olla mukana tässä työssä niin, että se voi auttaa myös muita näiden vesihaasteiden ratkaisemisessa. Olin viime maanantaina Tanskassa. Siellä tuotetaan vesipumppuja ja kasvuluvut näin kriisiaikoina ovat 80 prosenttia koska vesi on niin tärkeä asia. Ja kun ajatellaan veden strategista merkitystä, niin kyllähän se näkyy myös eurooppalaisissa ja kansallisissa aloitteissa. Ja nyt tietenkin haluan mielelläni kuulla teidän kantojanne liittyen näihin eri prosesseihin. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Rio plus 20 aiheena, mutta myös tämä valtuuskunta kysymys ovat aiheita, joista varmasti keskustelemme vielä muillakin tasoilla, eli siis parlamentin ja komission tasolla. Kollega Sefkovits on varmasti tässä oikea keskustelukumppani liittyen sen suhteen, siis siihen, miten Euroopan parlamentti integroidaan jatkossa komission valtuuskuntiin ja neuvoston valtuuskuntiin niin, että järkevällä tavalla voimme tehdä paikan päällä näissä kansainvälisissä konferensseissa yhteistyötä. Kun ajatellaan äh, Euroopan parlamentin äh, ympäristövaliokuntaa, äh, sen on tehtävä sellaisia päätöksiä, joita se voi puolustaa myös vaalipiireissä kansalaisten edessä. Ja näin ollen tulemmekin katsomaan, miten parlamentti voi tulevaisuudessa näillä valtuuskuntamatkoilla olla mukana niin, että mm, se voi tehdä myös paikan päällä työtä, eikä, yksi, eikä valtuuskunta ole jakautunut kolmeen tai neljään. No niin, ja nyt äh, Richard Seber. Niin, ihan lyhyt kysymys. Olemme kuulleet huhuja, että komissio on varannut 120 huonetta Riosta. 120. Pitääkö tämä paikkansa? Onko tämä huhu, joka pitää paikkansa vai ei? Me emme lähde sinne valiokuntana, mutta tämä asia tulisi selvittää. If I would know for her... Jos minä tietäisin kaikista yksityiskohdista, niin aikamoinen taikurihan minä olisin. Kuulostaa aika suurelta määrältä, täytyy sanoa, mutta niin kuin totesin, viesti jonka Euroopan parlamentti on nyt lähettänyt, se on aivan oikea viesti ja tämän jälkeen mekin olemme välittäneet omille yksiköillemme hyvin selkeän viestin siitä, että meidän tulisi toimia vastuullisesti näinä kovina talouden aikoina. Tätä meiltä varmasti vaaditaan, mutta toisaalta täytyy myös todeta, että meillä on kyllä siellä Riossa työtehtävänämme ja meidän me haluamme hoitaa homman ja kaikki ne, jotka tätä hommaa ovat hoitamassa, tarvitaan paikan päällä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt siis ensimmäisenä puhujalistalla on kollega Karl-Heinz Florens. Ja komissa. Kiitos komission jäsen. Meillä, tai minulla on ongelma. Yksi on se, että olette lempi komission jäsen, mutta useimmat ongelmani ovat teidän pääosastanne kanssa. En ole ylipäätään tyytyväinen siihen, että niin paljon uutta lainsäädäntöä on tulossa. Oikeastaan pitäisi, mutta jos todella realistisesti katso, mitä on täytäntöön pantu, niin tuo on iskuvasten kasvoja. Tiedätte, että otan tämä aina esiin, ja niin tulee käymään niin kauan kuin täällä parlamentissa olen. Vesipuitedirektiivi on katastrofi. Kaikki voivat täällä yhdessä sanoa, että olimmepa hyviä, mutta katsotaan raja-alueita, kun maassa esimerkiksi virtaa maasta toiseen tai Reinin osalta. Katsotaan nyt, minkälaisia arvoja siellä on. Sellaisia arvoja, jotka ovat kiellettyjä aikoja sitten siinä maassa, johon vesi virtaa, eikä komissio tee mitään eikä voikaan tehdä, koska vesi puitedirektiivi ja vesipolitiikka ylipäätään on määritellyt käsitteet niin laajasti, että komissio ei voi oikeastaan tehdä mitään. Minä uskoisin siis, että ennen kuin te komissiona toteutatte valvontatehtävään tehokkaasti, niin kyllä joudumme muuttamaan muutamaa direktiiviä, koska nyt jokainen maa voi tehdä mitä haluaa. Italia tekee mitä haluaa. Siellä määritellään esimerkiksi jätepolitiikan osalta, että jäte on X ja komission tarkastaja voi tulla. Ja sitten sanotaan, että jäte on X, tämä on kansallinen tehtävä, ja te olette silloin siinä, ettekä voi mitään tehdä. Chris Davis puhui autojen romutuksesta, ja minähän silloin ajattelen, että tuo on loistoasia, mutta ei olekaan, koska jokainen auton omistaja voi määritellä lopuksi, että tämä auto edelleen on käytettävissä. Se voi kulkea, vaikka sinne renkaita olekaan. Ja sitten Saksan ja Hollannin välillä tulliviranomaisten on kaikkien päästettävä läpi. Ja kaikki autot, jotka ovat periaatteessa romua, viedään Itä-Eurooppaan ja yrittäjät, PK-yritykset, jotka ovat suunnitelleet toimivansa auton kierrätyksen osalta, menevät konkurssiin, koska vanhoja autoja ei enää saada. Meidän on muutettava direktiiviä. Ei tehdä niinkään paljon uutta, vaan hoidettava asiaa niin, että meillä on tiukemmat, paremmat direktiivit. Ei meidän tarvitse jokaista sotkua selvittää. Ympäristövaikutusten arviointi. Mehän kaikki rakastamme ympäristövaikutusten arviointia, mutta tuo on ihan naurettava. Minä elän ihan lähellä Hollannin rajaa. Koko käsite on ihan erilainen Hollannissa kuin Saksassa. En tiedä mikä on parempi, mutta ihan erilaisia nimet keskenään. Tehdään nyt vähemmän, tehdään paremmin ja sitten kansalaisetkin ymmärtävät meitä paremmin. Mutta vielä kerran, no, minä olen hankalassa asemassa tässä, kun pidän teistä kovasti komission jäsenä, mutta teidän pitäisi kyllä olla vähän tiukempana. Kiitoksesta Judith Merkis kaksi minuuttia. Äh, äh, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen, ensiksi haluaisin onnitella teitä, koska kollegat, koska te, teiltä ei voi kysyä kysymyksiä ainoastaan Envi-valiokunnassa, vaan täällä tänne läsnä Twitterissä. Vastaatte kysymyksiinkin Twitterissä. Ja mä perjantaina esitin kaksi kysymystä ja sain välittömästi vastaukset. Onnittelut siitä. Haluaisin siirtyä suurista kysymyksistä pieniin. Haluaisin päätä johonkin hyvin pienen muutaman isomman kysymyksen jälkeen. Viemässä iso ongelma. Tästä on usein keskustellut Gerbrandin mietinnön yhteydessäkin. Milloin kierrätettävän materiaalin polttaminen loppuu? Ja biomassahan on pitkälti käytettävissä ja jalostettavissa muihin käyttöihin. Ja suosikkikysymyksiini. Kaatapaikkakielto, jota me pyysimme useamman kerran Gerbrandin mietinnössäkin. Onko meitä nyt odottamassa onnellinen lainsäädäntö ratkaisu 2020 mennessä? Ja sitten teistä lääkeaineet ovat saastuttavia aineja. Totta kai antibiootit saastuttavat vettä, mutta haluatte kenties kertoa sen takaisin, koska se on käytettävissäkin. Ehkä se oli ihan mukava tarina julkisuudessa keskusteltaessa, mutta, mutta jos kerättäisiin talteen ää, lähtöpisteessä esimerkiksi sairaalassa, sinne saattaa olla vielä uudelleen käytettäviä aineita, ei ainoastaan saastetta joten keskustelua myös tällaiseen innovaatioon. Ei ainoastaan siis fosfaattien talteen vaan antibioottien ja sitten vähän pienempään mittakaavaan. Tässä on muovipullo. Lempiaineella ne vedellä täytettynä. Miksi me kulutamme vettä Euroopan päästä toiseen? Koska yleensä sen sisällä on jota, on vertailtavissa, jonka pitäisi olla samanlaista kuin kraanavesi. Eikö ole täysin älytöntä rahdata vettä Euroopan e- päästä päähän? Miten tuo näkyy teidän direktiivissä ja strategiassa? Me parlamentissa yritämme lopettaa tämän. Ne kollegat, jotka eivät ole allekirjoittaneet, pyydän, että allekirjoitatte. Saadaan parempi vaihtoehto. Ja sitten pikkurisimpään osaan nani- tai mikropartikkeleiden dissipoituminen veteen. Yksi kysymys siitä. Paljon on tehtävänä erilaiset aineet, kuten hopea, hajantuvat veteen. Ja tietyn tyyppisistä pulloista, ää, erity, lähtee myöskin sisäärkystä häiritseviä aineita veteen. Tuleeko tästä lainsäädäntöehdotuksia, eikä ainoastaan strategioita? Kiitos Judith Merkis, kaksi minuuttia. Täytyy sanoa, että kyllä komission jäsen Twitterissä on aikamoinen esikuva meille kaikille. Minäkin seuran hänen toimiaan Twitterissä säännöllisesti ja täytyy kyllä sanoa, että Pototnich todella hallitsee sosiaalisen median käytön, Twitterit ja muut, ja näin todella kaikkien kansalaisten ja myös ympäristöjärjestöjen kanssa tehdään läheistä yhteistyötä. Aivan esimerkillistä toimintaa. Seuraava puhuja on kollega Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen vierailustanne ja yhteistyöstä tämän meidän Rio epävirallisen valtuuskuntamme kanssa. Arvostan kovasti sitä, että te olette valmis läheiseen yhteistyöhön tämän Euroopan parlamentin epävirallisen valtuuskunnan kanssa. Henkilökohtaisesti katson, että ei ole liian myöhäistä eh, muodollistaa tämän epävirallisen eh, valtuuskunnan eh, mm, toimintaa, mutta se on toinen keskustelu. Saksassa oli mukava uutinen. Siellä on nyt tehty aurinkoenergia maailman ennätys kauniin sään ansiosta. 22 000 megawattia, kun se mahtoi olla se aurinkoenergiatuotanto, vastasi 20 ydinvoimalan tuotantoa. Siis puolet Saksan energiankulutuksesta katettiin näin. Äh, twiittasin tästä tänään innostuneesti ja minulle vastasi henkilö, joka totesi, että niin kyllä, mutta millä hinnalla? Ja tämä on esimerkki. Tämä on erinomainen esimerkki myönteisestä uutisesta liittyen uusiutuvaan energiaan ja sitten saa tällaisen vastauksen. Ja minulle tämä on vähän niin kuin jäsenvaltioiden reaktioa ja mm, esimerkiksi resurssitehokkuuteen tai ehkä myöskin Rioon täytyy sanoa, että yleinen eh, mielipide ja se eh, myönteinen ilmapiiri ja odottava ilmapiiri, jota tarvittaisiin, sitä ei kyllä vielä ole saatu aikaan. Ehkä voitte tätä miettiä ajatellen jäsenvaltioiden roolia Rion suhteen. Olen eh, myös hyvin kiinnostunut sen suhteen, mitä New Yorkissa tapahtuu juuri nyt. Siellähän käydään viimeistä neuvottelukierrosta juuri täällä istuessamme. Ja sitten ne 77 maata, jotka ovat valmiit tekemään yhteistyötä Riossa kanssamme, niin tietenkin niiden lisäksi on myös niitä, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä. Voidaanko, jos Rio ei onnistu, tehdä tällainen halukkaiden koalitio, siis niiden ryhmä, jotka ovat valmiit ja halukkaat siirtymään kohti kestävää kehitystä? Voitaisiinko toimia sitten näin? Ja näin voitaisiin ehkä myöntää kauppaetuisuuksia ja muuta näiden halukkaiden koalitiolle niin, että saataisiin uusia kannustimia, että päästäisiin siihen, mihin todella uskomme ja mitä varten koko tämä Rion kokous ylipäätään on järjestetty. Kiitokset, Herr Brandi. Seuraavaksi Brelier Vihreistä. Merci, euh, merci. Kiitos herra komission jäsen tästä briefauksesta. Ja kiitos näistä virallista akkreditoinneista, että meidän pieni epävirallinen delegaatiamme voi ottaa osaa ja voi auttaa neuvotteluita Riossa. Voitte luottaa meihin. Me autamme. Ja jos, niin kuin sanoitte, komission linja inspiroituu parlamentin päätöslauselmasta. Meillä on kysymyksiä, jotka liittyvät Rion valmisteluihin. On useita piirteitä, jotka huolestuttavat minua. Ja niiden joukossa ensimmäisenä on se, että valitettavasti luin Ranskan lehdistöstä Brasilian hallituksen julkilausuman, että toisin kuin 1992 kokouksessa 2012 teemat olisivat hyvin vähän ympäristöteemoja, pikemminkin taloudellisia. Tästä ensimmäinen kysymys. Parlamentissa olemme pyrkineet määrittelemään, mitä vihreä taloutta voisi kuulua. Siitä nyt keskustellaan. Missä neuvottelussa mennään? Miltä neuvotteluiden tilanne tuntuu? Onko tämä vihreä talous sellainen – mitä Euroopan parlamentti ajattelee, eli uusiudumme ja ajattelemme kestävää kehitystä ja, ja resurssien kestävyys, myös, mutta sosiaalinen oikeudenmukaisuus otettaisiin huomioon ja 20 vuotta Rion jälkeen, 40 vuotta Tukaman jälkeen, ympäristökriisiä niin ei ole ratkaistu. Me kykenemme nyt yhdistämään tämän talouskriisiin ja ajatella, että Talouskriisiin ratkaisu voidaan yhdistää ympäristötalouden kriisin ratkaisemiseen ja vihreän talouteen. Ja sitten Brasilian ää, metsätalous, joka johtaa metsän katoamiseen. Onko tämä yhdistetty tähän? Nämä merkittävät kannan, että kokouksen tavoitteesta, huolestuttavat meitä ja vihreän talouden suhteen parlamentin päätöslauselmassa puhumme myöskin yhteis, hyvästä yhteistä kaikille kuulosta hyödykkeistä ja mitä geneettisiin resursseihin tulee, saanko puhua vielä kaikki ympäristöpakolaiset ja monet uudet periaatteet, mikä on unionin kanta, mikä on pääneuvottelijan kanta. Voimme kuulla uusia ideoita ja näemmekö sitoutumista. Merci pour le deux minutes. Kiitos siitä, että kunnioititte puheaikaa kaksi minuuttia. Sitten Miroslav Uski. Já děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, ocenil pana komisaře a jeho, jeho přítomnost. Minä kiittäisin komission jäsenen briefauksesta. On hienoa, että olette täällä. En ole ihan samaa mieltä Gerbrandista, kun hän puhuu aurinkovoimasta. Koska tiedän, että se aiheuttaa ongelmia energiayhtiöllä omassa maassani. Tämä johtaa epätasapainoon Euroopassa, mutta tämä nyt ei ole se asia, mistä haluaisin puhua. Haluaisin puhua Rio 20. Olen täysin samaa mieltä parlamentin päätöksestä olla ottamatta osaa niin annetulla ehdoilla delegaationa. Riossa arvostan sitä, mitä sanotte, että, että täällä olisi mahdollinen ei-virallinen delegaatio ja riippumatta siitä olemmeko me läsnä tai emme, Meidän valiokuntamme saa kuulla, miten konferenssi etenee. Yksi kysymys. Monista aiheista tullaan puhumaan, laajoista aiheista. minulla on kysymys, joka liittyy veteen. Tämä vesiongelmatiikka on kiireellinen, mutta vielä kiireellisempi kehitysmaissa, erityisesti juomaveteen liittyen. Ja ajatellaan, että pohjoinen on rikas ja etelä köyhä. Mutta ajatteletteko, että Riia päätyy niin kuin tavallisesti, jos on tällaisia yleisluontoisia, epäkonkreettisia päätöslauselmia, joissa kerromme, miten tuemme muita maita, vai johtaako tämä konkreettisiin asioihin, esimerkiksi teknologian suhteen, juomaveden suhteen? Kiitoksia ja seuraava puhe on äh, Kola Kokovic. Hvala lijepa, predsedujoči. E, spoštovani gospod... Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen, minulla on tässä nyt aikamoinen dilemma. Kun ajatellaan sitä, että tarvitaan työtä, luovuutta ja terveyttä, Minkä, miten saadaan aikaan tasapaino näiden välillä? Terveydestähän tulee tieto, tietoiseksi vasta sen menettäessään. Nyt kun kärsimme talouskriisistä, täytyy olla tietoinen ää, äh, siitä, mitä yritykset vielä kestävät ja mitä taloutemme vielä kestää. Eli kyllä meidän täytyisi ottaa huomioon kriteerit, jotka kestävät, kestävyyttä tukevat, kriteerit, jotka oikeassa elämässä voidaan toteuttaa, koska kyllähän e- Eurooppa on tunnettu siitä, että me tiedämme, miten ympäristöteknologiaa hallinnoidaan hyvin korkealla tasolla. Ja tässä meillä on todellinen e, tilaisuus yrityksillemme. Ja yritystemme tulisi myös e, voida mm, tai tulla myös mukaan maksamaan esimerkiksi jätevesien käsittelystä ja niin edelleen. Me tarvitsisimme todella aitoja laskelmia siitä, että mikä on realistista. Minun maassani Sloveniassa vettä meillä piisaa. Meillä on hyvin paljon luonnonvaroja ja vettä voi käyttää myös energian lähteenä. Samoin se hyödyttää matkailuamme ja monia muitakin aloja. Lainsäädäntöluonnoksissa ja Rioa silmällä pitäen pyytäisin tasapainoisempaa lähestymistapaa. Tämä on ehkä haaste taloudellemme, mutta meidän täytyisi olla aika tarkkoja sen suhteen, mitä talous voi kestää. Grazie, Presidente. Sanoni. Grazie, grazie commissario per la Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsen teidän mielenkiintoisesta alustuksestanne. Minä olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut komission suunnitelmia, lainsäädäntöehdotusten ajankohtaistaminen vuonna 2013. Varmasti mielenkiintoista, mutta uskoisin, että tässä on ongelma, johon monet kollegat ovat viitanneet, nimittäin täytäntöönpaneen näiden sääntöjen noudattaminen. Erityisesti ajattelen tässä vesipuitedirektiiviä. Monet jäsenvaltiot ovat tässä kovasti jäljessä täytäntöönpanon osalta. Jäsenvaltioissa ei ole varattu määrärahoja, eikä monissa maissa edes tiedetä, miten paljon vettä on, minkä laatuista on, mihin sitä käytetään, joten näin veden suojeleminen politiikan kautta tai parantamismahdollisuudet ovat melko heikot. Esimerkiksi Poon alueella Italiassa nähdään huolestuttavaa kehitystä, kun pintavesi on hyvin saastunutta kemiallisista aineista. Tämä vesi on hyvin likaista, sitä ei kukaan lähde puhdistamaan. Tämä on erittäin huono tilanne, joka riippuu pitkälti siitä, että direktiiviä ei noudateta. Tässä komission pitäisi mielestäni juuri painostaa jäsenvaltioita, painostaa ja valvoa. Minä olen hyvin kiinnostunut kuulemaan, että vesivaroja tulisi suojella paremmin, että tällainen ehdotus on olemassa, mutta jos jotkut jäsenvaltiot eivät vielä edes täytäntöönpanna olemassa olevia direktiivejä, niin silloin kyllä kohdellaan Euroopan unionin kansalaisia epätasa-arvoisesti, kun yksiä suojellaan, toisia ei. Tiedämme, että tämä on suuri ongelma. Vesi siis. Ja vedensuojelutyö. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan valvontaa, sitä miten painostetaan jäsenvaltiota kunnallisen täytäntöönpanoon. Ilmanlaatudirektiivi. Sanoitte, että tätä direktiiviä työstetään uudestaan ensi vuonna – Tämäkin on sada, jolla Euroopan kansalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Kansalaiset joutuvat hengittämään likaista ilmaa. Heitä ei näin suojella. Parlamentissa yhä uudestaan puhutaan siitä, että Euroopan pitäisi olla tehokas resurssien käyttäjä. Tästä pitäisi nyt lähteä liikkeelle niistä päästöistä, jotka siirtyvät ilmaan. Miten voi olla mahdollista, että joissain jäsenvaltioissa kansalaiset joutuvat hengittämään tällaista saastunutta ilmaa? Hiilivoimalat esimerkiksi. Tässäkin olisi tärkeää, että komissio jotain tekisi. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja nyt komissio se voi vastata tämän kierroksen päätteeksi. It was again a lot on implementation. Paljon puhuttiin täytäntöönpanosta ja Karl Heinz. Ja kolmannessa kohdassa pyrin vastaamaan, mitä me pyrimme tekemään ehdotuksissamme täytäntöönpanon suhteen. Olen täysin samaa mieltä loppukommentin suhteen, eli muutos on välttämätön. Olen samaa. On korkea aika toteuttaa muutoksia, jotka tekevät järjestelmästä tehokkaamman. Mitä tulee vesipuitedirektiiviin muutokseen, monen asian tartutaan. Ja tämä sindikopio on yksi kysymyksistä ja äh, jokien ja jokisuistojen hallintaohjelma. Me hallinnoimme kaikkia ehdotuksia. Me mietimme, mitä pitää tehdä. Me tiedämme, että, että olemme täytäntövaiheessa, jossa emme saa riittävästi vakuutusta siitä, että vesi puitedirektiivi olisi tehokkaasti täytäntöönpano. Ollaksemme spesifempiä, meillä ei ole mitään oikeutta mennä paikalle mitata vesiarvoja. Me emme voi tehdä sitä. Jäsenvaltiot tekevät niin. Ja lainsäädännössä selkeästi sanotaan, miten ne raportoivat meiltä. Me odotamme esimerkiksi edellisen vuoden tuloksia ja jäsenvaltiolla on oikeus lähettää kymmenen kuukautta tällaisen vuoden lopun jälkeen dataa. Jossakin tapauksessa tilanne ei oikein ole tila, data ei ole oikein tilanteen tasalla sen suhteen, mitä kentällä näkyy. Haluamme puuttua tähän. Kiinnitämme siihen huomiota. Judith, selitin biomassa-asian jo. Kielon suhteen Yksi tärkeä asia, joka pitäisi tietää, että tiekartaessa on virstanpylväys, 20, 20 kaatopaikat ovat lähes kiellettyjä ja energiakäyttöön polttoon ainoastaan ei kierrätettäville tuotteille. Ja komissio on aikonut ää, tämän kierrätys, talteenotto ja kaatopaikalta pois siirtämistavoitteet, joissa tarkoitus on, että ää, jätejäämät olisi lähellä nollaa 2020. Tämä virstan pilväs mielessä me toimimme. Muovin ja spesifien asioiden suhteen, jotka mainitsit, Sääntöitä seuraamme lainsäädäntöehdotuksessa – on tarvittava riittävästi tieteellistä näyttöä ja luotettavuutta, että ehdotuksen pohjalta voidaan siirtyä liikoa eteenpäin. Silloin kun meillä on asioita tutkakuvassa, joskus me teemme tutkimuksen pari, mutta me täytyy olla varmoja, että me teemme virheitä. Ja muovipullojen suhteen ainoa kommenttini on, että meidän täytyy pitää huolta lainsäädännön suhteen sitä, että se täytäntöön pannaan. Ja tämä liittyy sisämarkkinalainsäädäntöön. Todellisuus on tällainen. Ja sisämarkkinoilla ei voi olla ra- alueellisia rajoja. Jos saatte tätä tota Belgiassa, hinnan pitäisi olla parempi. Koska tuotantokustannukset ovat alhaisemmat. Mutta arvostan huolenaihettanne. Heated debate on solar power. This is really personal contact, uh, comment, so I will uh, not... Uh, I was before for science and research, and if you... Olin tieteessä tutkimuksessa aikaisemmin. Jos kysyisitte minulta, niin laisi vetoa. E- ehkä voittaisi, mutta tulevaisuudessa ää, aurinko voittaa. Me opimme lu- tämä luonnosta. Luonto opettaa. Ja tässä me emme opi vielä tarpeeksi luonnolta. Mutta jos me opimme luonnolta, niin aurinkovoima on ratkaisu. Lasi vetoa mutta en ole olemaan paikalla, kun palkintosumma olisi kerättävissä. Jäsenvaltioiden rooli Riossa. Viestini on yksinkertainen. EU on vahvimmillaan, kun olemme yhdistäytyneitä ja viestimme kuullaan. Jäsenvaltioilla on paljon työtä ja on ratkaisevaa, että, että viestimme on sama. Silloin EU on vahva, ja voi saada muutoksia aikaan. Ja samalla tärkeintä. New Yorkin suhteen keskustelu alkoi tänään. Saan briefauksen päivän päätteeksi. En voi kertoa etukäteen. En tiedä, mitä tapahtuu. Tiedän, että pöydällä on uusi luonnos puheenjohtajalta. Ja ensimmäinen arvio on, että se on askel oikeaan suuntaan. Se tämä halukkaiden yhteenliittymä. Tässä vaiheessa ratkaisun, että pyritään tekemään Riosta menestystapahtumaa. Jos sattuisikaan niin, että ei, puhutaan sitä asiasta. vihreän talouden käsitteen ymmärtäminen on vielä ongelma. Joskus se mielletään niin kuin tavoitteemme että, että se että kehitysmaailmaa tarjoaa ja sitten täytäntöönpano pitäisi tulla mukana ja resurssien. Me asetamme tavoitteita itsellemme ja kehittyneiden valtioiden tehtävä on hankala talouksien muuttaminen ympäristön kannalta kestävämmiksi. Ja siellä vihreä talous on vähän erilainen kuin klassiset vihreät tarinat. Kysymys on itsemme muuttamisesta ja prosessien hallinnasta. Tärkeä osa tuota on, että on myös ymmärretty, että vihreä talous on jonkinlainen jarru nykytaloudelle, resurssirikkaalle taloudelle. Tätä meillä totta. E emme me puhuisi vihreästä taloudesta, jos ruskea talous olisi ihan reilassa. Ruskea talous on iskenyt kehityksen äh, rajoihin, ja siksi me puhumme vihreästä taloudesta, mutta sosiaalista muka, mukaan ottamisesta, vihreästä taloudesta, taloudellisesta sietokyvystä. Nämä voivat olla osa tulevaisuuden taloutta. Me voimme yhä menestyä siellä. Ja ne vastaavat yhä ruskean talouden kehitys esteeseen. Ja sitten metsälainsäädäntö, seuraamme sitä tarkkaan. Toivomme ja luotamme, että brasilialaiset ystävät päätyvät parhaaseen ratkaisuun. Mutta se on heidän sisäinen asiansa seuraamista Lähesi. Then the issue of water, I think I have touched the, the balance which uh, my uh, uh Ms. Mazi Kukovic has, uh, has uh, mentioned. You are right. Olet oikeassa. Me, että meidän täytyy ottaa kaikki mainitut asiat huomioon. Monissa asioissa, joista puhutaan resurssitehokkuuden yhteydessä, Nämä viittavat siihen, miten parantaisimme Euroopan suhteellista kilpailukykyä. Me olemme tuoteriippuvaisia resurssien hinnat nousevat, jos me unohdamme tuon, ja tämmöisen huomiota ja yritykset jättävät sen huomiota. Silloin me ajamme suuntaan, joka on EUn kilpailukyvyn kannalta tuskallista. Äh, vähemmän vettä, energia vähemmän raaka-aineita tuotannossa, kiertäminen on taloudellisesti järkevää. Ja siksi luin tämän yritysten muotoilun, näin ne näkevät oman tulevaisuutensa. Tasapaino on siellä. Ja siinä sitä se olla. Tässä meillä on vain kolme sivua. Meillä on nyt se ongelma, että viisi kollegaa pyysi jo kaksi viikkoa sitten, eh, viikko sitten puheenvuoroa ja kaksi kollegaa tänään. Eli meillä on täällä vielä seitsemän kollegaa. Eh, voisiko kukin heistä ehkä esittää minuutin mittaisen kysymyksen ja te vastaatte heille sitten sen jälkeen? Ja kaikki on mahdollista komission jäsenen mukaan. No niin, olkaa hyvä, voitte jatkaa vielä. No, minä voin puhua ihan lyhyesti, mutta kyllä tämä on täytäntöönpanon suhteen aika tärkeä pointti. 7. maaliskuuta hyväksyttiin tiedonanto liittyen täytäntöönpanoon ja sen on tarkoitus äh, auttaa jäsenvaltioita äh, parempiin tuloksiin täytäntöönpanon suhteen. Me olemme toteuttaneet myös tutkimuksia, jotka osoittavat, minkälaista taloudellista säästöä hyvä täytäntöönpano saa aikaan. Pelkästään jätealalla EU-lainsäädännön täydellinen täytäntöönpano loisi 400 000 työpaikkaa velkaa ja 72 miljardia euroa säästettäisiin verrattuna tilanteeseen, jossa täytäntöönpanoa ei toteuteta lainkaan. Eli täytyisi muistaa, että täytäntöönpanon jättäminen, sillä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Tämä liittyy myös tietoon ja vastuuseen. Kun puhutaan tiedosta, niin kyllä voidaan edelleen parantaa tiedon saantia siitä, miten esimerkiksi täytäntöönpano tapahtuu käytännössä. Näin esimerkiksi e-hallinto ja IT-järjestelmien käyttö auttavat. Me ehdotamme, että jaettu kohdennettua ympäristötietojärjestelmää käytetään täysin niin, että ajantasaista luotettavaa tietoa saadaan. Nythän työskentelemme hyvin usein ad hoc-tietojen pohjalta. Näitä asioita täytyy hoitaa jäsenvaltioiden sisällä ja jotta itse olisimme läpinäkyvämpiä ja parantaisimme EU-tason tiedon antoja, jotta mm, autettaisiin myös ympäristövirastoa täytäntöönpanoon liittyvän tiedon analysoinnissa. Ja tämän lisäksi näitä aukkoja tulisi täyttää erityisesti jäsenvaltioissa ja tulisi käyttää LIFE-ohjelmaa ja muita ohjelmia hyvän toiminnan tukena. Tämän lisäksi haluamme vahvistaa valvonta järjestelmiä ja tarkastelujärjestelmiä. Meillä on yleiset kriteerit ja ehkäpä voisimme jatkossa myös alakohtaisia valvontajärjestelmiä kehitellä. Tämän lisäksi toimimme EU-tasolla pyrimme vahvistamaan vertaisarviota jäsenvaltioiden välillä ja voimme myös toteuttaa tällaista yhteistä valvontaa, yhteisiä tarkastuksia. Ja sitten katsomme myös sitä, mitä jäsenvaltiot vastaavat äh, kansalaisten valituksiin. Meillä äh, täytyy olla kokonaisvaltaiset äh, asianmukaisten viranomaisten toimintamallit ja myös välitys- ja kiistanratkaisuelimet tarvittaessa. Ja kansalaisten tai kansalaisjärjestöjen, jotka haluavat haastaa EU-sääntöjen täytäntöönpanon, täytyy voida näin tehdä. Ja me tarvitsemme tässä asiamiehiä, syyttäjiä, ympäristöviranomaisia. Kaikkien näiden kapasiteetti on saatava käyttöön. Ja tämän lopuksi ehdotamme vielä tällaisia kumppanuussopimuksia mm, jäsenvaltioiden nämä viranomaisten välillä niin, että mm, täytäntöön panoa voidaan myös näin vertailla. Voidaan tehdä se yhdessä keskitytään pariin kolmeen alaan, joilta voidaan nähdä, että jollakulla on todellisia täytäntöönpanopullon kauloja. Ja näin sitten äh, valvotaan ja tarkastellaan yhdessä, että vastataanko näihin ongelmiin sopivalla tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kullekin korkeintaan minuutti puheaikaa ja yksi kysymys. Äh, Gaston Franco ensimmäisenä, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Lyhyt kysymys, mutta tämä on ongelma ja Etelä-Euroopan ihmiselle, koska meidän palmumetsämme, ne, niitä on tuholainen tuhonnut jo vuosia. Koska komissio ehdottaa lainsäädäntövälineen, jolla taistella vieraslajeja vastaan niin kuin 2020 biodiversiteettitiedon annossa todettiin, mikä on tämän uuden välineen ja yhteisön kasviterveysdirektiivin kanssa, jota komissio on muuttamassa, miten DG Ympäristö ja DG Sanko tulevat yhdessä toimimaan asian puitteissa. Kiitos, herra Osa Westland. Eh, Minun kysymykseni liittyy hormonihäiritsijöihin. Se ei ole mikään uusi ongelma sinänsä. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitsemme enemmän tietoa, enemmän tutkimusta, paremmat määritelmät. Mutta meillä on varovaisuusperiaatekin olemassa ja sen mukaan meidän pitää voida lähteä toimiin, vaikka emme olekaan ihan varmoja, että joku aine on vaarallinen. Ja siksi mietin, mitä konkreettisesti suunnitellaan nyt komissiossa, että suojeltaisiin meitä, mutta myös villieläimiä ja luontoa tämän kauden aikana. Kiitos. Kiitos. Eli Köylin minuutti. Thank you. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Onko tässä täytäntöpano kysymyksessä? Tuli mieleen, että se miksi ongelmia niin usein on, on, että me käytämme menettelyitä EU-ssa direktiivien hyväksymissä menettelyitä, joissa tehdään valtavasti kompromisseja, jolloin ihmiset eivät ole täysin sitoutuneita direktiivien periaatteisiin. Joten ne sitten jarruttelevat täytäntöönpanoa. Joten me ehdotan, että miettisimme asiaa eri tavalla. Sen se, että me mietimme erilaisia poliisivoimia ja lain pitkää kouraa. Miettisimme direktiivien koostamista ja miettisimme Eikö niistä vasta tehdä hyväksyttävämpiä? Tässä 2000, vuonna 2000 helmikuussa komissio julkaisi tiedonannon tästä varovaisuusperiaatteesta, e, että tähän täytyy aina liittyä äh, riskiarvio. Monet tutkimus vastaavat, että rutiinomaisesti tämä jätetään tekemättä. Voitteko kertoa, että teidän oma henkilöstö aina noudattaa tätä periaatetta, että tietäisi miten sitä noudatetaan. Kiitos paljon minuutista. Kalkarutinissa. Muchas gracias, muchas gracias, señor comisario. Ya sabe que... Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Pari seikkaa popahtavat aina esiin. Yksi liittyy veteen. Mistä tuntuu, että koko ympäristöpolitiikka – liittyy nyt oikeuskysymyksiin siinä mielessä, että kielletään sääntöjen vastaisuudet ja kaikki esitetään oikeustermein, mutta miten voidaan huolehtia sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan? Meidän pitää voida avoimemmin nähdä, koska rikkomuksia tapahtuu, ketkä syyllistyvät rikkomukseen. Nykymaailmassa pitäisi olla mahdollista se, että nimetään – ketkä syyllistyvät rikoksiin esimerkiksi Italian osalta, ketkä siellä saastuttavat jokea. Kestävyydestä, jotkut kollegat ovat puhuneet kestävyydestä ja muista seikoista. Meidän on katsottava siis sitä, mitä standardeja nyt todella noudatetaan. Vesi, ilmastonmuutos, jonkinlainen politiikka, joka kattaisi kaupunkipolitiikassa esimerkiksi tämän, jos meillä olisi integroitu politiikka, niin se ehkä toteutuisi paremmin. Kiitos. Elfan Bremt seuraavana. De energieefficiëntie, maar ook de energierood. Kuten varmaan tiedätte, energiatehokkuuden Lisäksi 2050 energiatiekarttakin on tärkeä politiikkavälin. Euroopan parlamentti tekee omaa aloite mietinnön tästä aiheesta. Asiaan liittyy paljon turhautumista, koska komissiolla vielä kaikenlaisia ympär- arvioita jota se on tekemässä mukaan lukien ympäristöarvio ja useampi pääosasto on niitä tekemässä ja olemme turhautuneita. Vaikuttaa sillä, että komission ehdotus olisi vähän olla ammuttu erilaisia näkemyksiä sen se, että olisi yksi yhteinen kanta liittyen hiilidioksidiin. Olisi parasta, jos ympäristövaliokunta olisi vedassa Mitä tulee sitten vesien ja erityisesti juomavesien laatu, niin se on heikkenemässä ja ympäristä virrasta mukaan laatu on heikentynyt kahdella puolella prosentilla ja jäsenvaltiot eivät sovella samoja normeja. Miten parannetta tilannetta sitä ilmanlaatu, missä ollaan? Ja, hiili, ja hiilidioksidin taltuun, haltuunotossa ja La ringrazio per non aver Kollega Rossi. Kiitos paljon. Minusta tuntuu, että en oikein saanut vastausta kahteen äsken esittämäni kysymykseen, mutta nyt kolmas kysymys kansalaisista. Jos ajatellaan sitä teollisuutta, joka tuottaa tuotteita, jotka ovat sotilassalaisuuden alla. Ei oikein tiedetä, miten tämä tuotanto toteutuu, mutta entä sitten, miten viranomaiset voivat valvoa mahdollisia päästöjä ympäristöön, jos ei tiedetä, mitä tässä valvotaan. Eli jotenkin pitää saada tässä yrityksiltä jonkinlaista mallia, joiden mukaan valvotaan. Kiitos komission jäsen nyt hetki vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thanks. The easiest one will be on invasive species. Mitä vieraslajeihin tulee? Teemme lainsäädäntöehdotuksen tänä vuonna. Se oli lyhyt, selkeä vastaus. Tämä on ongelma-alue, siihen pitää tarttua. Sanko ja terveysosasto, me työskentelemme yhdessä. Muuta vaihtoehtoa ei ole, olemme osa komissiota. Ja aina tuen palveluiden välistä yhteistyötä ja sitten sisäeritystoimintaa häiritsevät aineet. Olemme ilmoittaneet, että yhteisön strategia arvioidaan uudelleen, jos tarpeen on, tulemme myös muuttamaan sitä merkittävä tutkimus tehtiin sisältöstä, mitä häiritsevien kemikaalien tieteellisestä puolesta ja vuoden alussa saamme näitä tietoja. Vuoden alussa Euroopan ympäristövirasto julkaisi raportin, jossa kerrottiin 15 viime vuoden tutkimustulokset ja kertoo tätä näiden hormonitoiminnan tai häiritsevien aineiden vaikutuksesta eläinkuntaan ihmisiin. Ja 11.12. kesäkuuta meillä on konferenssi Brysselistä tästä ja meillä on voimakka isoja toiveita. Osanottoja 300. Olemme yrittäneet saada tasapainoisen osanoton. Uskon, että tämä antaa informaatiota tulevista askelista. Tulemme täyttämään velvollisuutamme eri lainsäädännön puitteissa 2013 mennessä. Ja luvataan, että Ritsin mukana ja 2013 komission pitäisi tehdä lupamenettely tuote- ja biosidiasetuksen puitteissa liittyen sisäyritystoimintaan häiritseviin tuotteisiin. Se siitä oikein totesitte. Direktiivien helppolukuisuus ja täytäntöön pantavuus. Minä sanon, että asia aina niin on niin, mutta Mutta minun puolelta tämä olisi poliittinen neuvo, niin meidän pitäisi kiinnittää siihen huomiota, kun laadimme ehdotuksia. Mutta kuten tiedätte, että ehdotukset eivät aina ole kaikkein lähinnä kansalaisia tästä suhteessa. Vedestä puhun uimavesi ja energiakysymyksesi. Ja sitten tämä liuske kaasu. Nykysäädösten mukaisesti jäsenvaltiot voivat päättää, josko ne sallivat epäkonventionaalisia maakaasulähteitä etsittävän ja hyödynnettävän, ottaen huomioon kaiken lainsäädännön, joka yhdessä on hyväksytty. Sanon, että näin lainsäädännön kannalta asia on. Viime vuonna komissio teki juridisen arvion EUn ympäristölainsäädännön vaikutuksista liskekaasun. Ja nykylainsäädäntö soveltuu siihen, ja tästä pitäisi käyttää mukaan lukien sen etsintä ja tuotanto. on arvio jäämme parlamentin kanssa. Olemme aloittaneet myös työn sen arvioimiseksi vuoteen 2013 mennessä on, ne on suhteen tarvittaisiin riskiarvio Euroopassa ja jos niin, missä muodossa? Resti sanoen, tässä meidän äh, täytyy ymmärtää tilanne vähän paremmin kuin nyt. Pyrimme intensiivisesti saamaan lisää tietoa. Mutta selvää, että Yhdysvalloissa, jossa kokemusta on vähän enemmän, liuskakaasun kanssa. Fakta ei tule lisää, että ympäristötekijät täytyy vakavasti ottaa huomioon. Voimavesi. Totta on, että pieniä muutoksia omavedessä tapahtuu vuosittain, mutta jos ajatellaan nykytilannetta, että lainsäädännön hyväksymistilanteeseen voimme olla ylpeitä. Lauma pesien suhteen olemme ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin. Nämä vaihtelut viittavat siihen, että koskaan ei pidä olla tyytyväisiä. Aina pitäisi kiittää huomiota näihin asioihin. Ja niinhän me teemmekin tulevaisuudessakin. Ja sitten hiilidioksidin talteenotto ja säilyttäminen. En ymmärrä, liittyykö se niihin asioihin. mihin pitäisi investoida. Minusta se on aina ollut tärkeä osa. No siksi, että monta maata maailmassa, jolta emme voi odottaa, että ne nopeasti siirtyisivät ympäristöystävällisempään energiatuotantoon. Se kysymys on tärkeä. Pidämmepä siitä tai ei. Sen pitää kiinnittää huomiota. Mutta muistan sen paremmin edestä portfaaliosta paremmin. Mutta hermokaasut enpä tiedä. Pitäisipä palveluiden kanssa selvittää asiaa, pyrimme vastaamaan. Uh, comment. I understand sometimes your... Ja loppukommentti. Ymmärrän, että joskus olette turhautuneita täytäntöönpanon suhteen. Mutta toivon, että joskus ymmärtäisitte myös minun tilannetta. Thank you very much. Komission jäsen, oikein paljon kiitoksia tästä vuoropuhelusta, tästä mahdollisuudesta. Niin, also for your flexible time management. <laughs> Kiitos myös joustavasta ajanhallinnasta. Erityiskiitokset. Olette aina tervetullut tänne valiokuntaamme. Olemme aina teitä tukemassa, tukemassa teidän aiheitanne, mutta pidetään nyt kiinni tästä määräajasta maaliskuu 2013 parlamentin osalta. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta ja vuoropuhelusta. Kiitos. Nach dem strukturierten Dialog geht's jetzt weiter. Tämän jäsenelle vuoropuhelun jälkeen siirrytään moottoriavoneujen äänitasoon. Esittelijä tässä on kollega Miroslav Otski. Te saatte puheenvuoron, jotta voitte esitellä tämän aiheen. Olkaa hyvä. Děkuji vám, pane předsedo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 Minulle on komission ehdotus tervetullut, koska se tarjoaa mahdollisuuden rajoittaa melotasoa ja näin suojella ympäristöä. Mutta minusta olisi hyvä laajentaa ja jossain määrin muuttaa komission ehdotusta, jotta elvytettäisiin tuotantoa ja tuottaisiin hiljaisia autoja muistuttaisin, että autojen lähettämä melusaaste liittyy useampaan tekijään, ei ainoastaan moottoriin, vaan pyöriin ja ajotapoihin ja tietysti tien pintaan. Suuri osa ongelmasta ratkaistaan hyvällä kuljetushallinnalla, joka vie suuret, suuntaan suuret raskat ajoneuvot pääreiteiltä pinnoituksella on merkitystä ja komission ehdotusta voi parantaa lisäämällä ää, äh, ää, äh, tien luokittelun käyttäenotolla, jotta jäsenvaltiot voisivat vaikuttamalla pinnoitukseen vähentää liikenteen meteliä, melupäästöjä. Tässä on muitakin ehdotuksia, jotka ovat teknisiä erityksiä, jotka liittyvät moottorin melupäästöjen tekniseen mittaamiseen. Tavoitteena on erityisesti mittausmenetelmät ja keinot hyvällä parametroinnilla vaikuttaa mittaukseen. Kysymys on myös raja-arvoista ja myöskin menettelyistä, mitä täytyy ottaa käyttöön, kun komissio siirtyy vaiheeseen kolme. Raja-arvat, niin kuin ne järjestyksen liitteessä kolme mainitaan, nämä raja-arvat ovat olennainen osa asetusta ja tärkeitä lain, lainsäädäntövallan käyttäjillä. Joten emme voi hyväksyä delego, tätä delegoitujen säädösten käyttöä Äh, raja-arvojen asettamisessa. Minusta kaikki nämä päätökset pitäisi tällä yhteispäätösmenettelyllä. Tavanomaisella lait, lainsäädäntömenettelyllä siis. Kiinnittäisin myös huomiota tänne tarkistukseen 19. Olen päättänyt vetää pois tämän. Täytyy tunnustaa, että komission alkuperäinen ehdotus oli, oli parempi mitä tulee sitten pakollisiin merkintöihin, jotka on sanottu kuluttajille? Emme tiedä, mikä kuluttaa eniten huolestuttaa. Onko se melupäästöt ajoneuvon ulko- vai sisäpuolella? Ehkä pitäisi tehdä joku vaikutusarviointi. Ah, koska meillä on raskutus on tärkeä asia. Odotan kiinnostuneena kommenttia. Thank you very much, Mr. Uski. Kiitokset, herra Uski. Nyt kuulemme varjoesittelijöiden puheenvuorot. Aivan ensin Tatarella EPPstä. Eh, grazie Presidente. Um, intendo innanzitutto ringraziare il collega... Kiitos puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin Miroslavia kiittää tehdystä työstä ja yhteistyöhalusta, josta olemme saaneet nauttia, kun hän on tätä asiakirjaa laatinut. No on tässä muutama näkökanta ja haluaisin puhua tarkistuksista, jotta muutama seikka kävisi oikein selvästi ilmi. Kuten muut kollegat tai varjoesittelijät ovat jo aikaisemmin sanoneet, tässä ei pitäisi ottaa noudattaa vertikaalista lähestymistapaa, vaan olisi oikeastaan parempi lähestyä tätä horisontaalisesti. Eli niin, ettei voida puhua melusta ja moottoreiden melusta, vaan pitäisi puhua myös renkaista ja infrastruktuurista. Renkaiden osalta tietenkin jonkinlaista säätelyä on jo, mutta infrastruktuurin alalla on paljon tehtävää, jotta meidän pitäisi kannustaa – nyt oikein ponnekkaasti komissiota tekemään tällä saralla jotain. Lisäksi kun puhutaan ajoneuvojen luokittelusta, meidän pitäisi toimia, kuten kollega jo mainitsi, olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Minä kyllä tukisin myös uutta kategoriaa niin kutsuttuja pienen volyymin autoja, 0,03 prosenttia tuotannosta. Niille tarvitaan kyllä oma erityisluokkansa. Tuen täysin niitä tarkistuksia, joita esittelijä on tehnyt. Mutta minulla on joitain ongelmia, jotka liittyvät merkintöihin. Tämä tarkoittaisi sitä, että näin saatettaisiin auttaa kuluttajaa, mutta kuten jo sanottiin, tässä on nyt vähän sekannusta sen välillä, mikä on melu, jonka kuljettaja kuulee, ja mikä on sitten se melu, joka kohdistuu muihin. Ajoneuvon ulkopuolella siis joten tämä asia pitäisi selvittää. Samoin harmonisointikysymykset, eli miten mitataan ja arvioidaan melua. Tässä saattaisi syntyä jonkinlaisia väärinkäsityksiä ja sekannuksen mahdollisuuksia. Minusta tuntuu, että tämä aihe voitaisiin ehkä paremmin hoitaa ehkä imkossa – E- erityisaiheena. Se olisi ehkä paras mahdollisuus. Ei siis niin, että se sisällytettäisiin tähän, mutta, mutta joka tapauksessa tästä voidaan varmasti keskustella. Totta kai vaikutusten arviointi on paikallaan. Mutta minulla on muita ongelmia, jotka liittyvät näihin luokituksiin. Meillä pitäisi olla vähän nopeampi menettely monien ajoneuvojen osalta. Esi, esimerkiksi yli 50 kilowatin. Ja, tai sitten jos katsotaan hiilidioksidipäästöjä, niinhän kiinnitetään huomiota monissa muissa yhteyksissä. Tässä olisi varmasti paikallaan painottaa sitä, että kapselointi moottorin osalta saattaisi tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöt kasvaisivat. Tämän takia ymmärrän toki, mitä esittelijä tässä sanoo. Tämä on hyvin tekninen mietintö. Myös tuntuu, että olemme selvinneet tästä tehtävästä oikein hyvin, jos pystymme välttämään nyt päällekkäisyyden tässä työssämme eri kysymysten ja foorumeiden välillä. Kiitos. Sarella, Kiitokset, herra Tatarella. Seuraavaksi Judit Merkis SD-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä esittelijää, joka on todella ponnistellut mm, ottaakseen huomioon kaikki eri mielipiteet tässä tekstissä, joka on eri erittäin tekninen. Me juuri kuulimme keskustelussa komission sen Potocnikin kanssa, että melu on yksi hyvin tärkeä häiriön lähde päivittäisessä elämässä ja että monet sairaudet, erityisesti kaupungeissa, liittyvät meluun melusta kärsimiseen. Ja hyväksyttävä melutaso liittyen liikenteeseen ja autoihin on aika tärkeä asia hyvinvoinnille ja monien sairauksien ennaltaehkäisemiselle. Herra Uski on sitä mieltä ja itse jaan tämän mielipiteen, että täytyy katsoa koko ajoneuvoa, koko autoa siis autoa, moottoria, renkaita, myös tien pintaa. Kaikki tämä liittyy meluun ja kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon, kun melua pyritään vähentämään. Mitä me tällä hetkellä nyt sitten teemme? Kyse, onko kyse direktiivistä, meludirektiivistä vai direktiivistä, joka liittyy nimenomaan autojen aiheuttamaan meluun, siis ajoneuvojen mm, moottorien aiheuttamaan meluun. Kyllä minä mieluummin valitsisin tämän tiukemman kapeamman lähestymistavan, joka liittyy ajoneuvoihin eikä kaikkeen muuhun. Mielestäni näitä muita asioita voitaisiin käsitellä sitten meludirektiivissä, joka varmaan tulee jatkossa, mutta nyt katsottaisiin todella vain ajoneuvoja. Ja tähän liittyen minulla on pari asiaa, jotka nostaisin esiin. Ehdotus, esittelijän ehdotus mielestäni on hiukan eh, heikennys komission hyvään ehdotukseen. Komissiohan on todennut, että 65 prosenttia ajoneuvoista täyttää komission vaatimukset. Ja siksi minä en ymmärrä, miksi me lähtisimme heikentämään tätä vaatimustasoa. Kävimme keskustelua hiilidioksidinormeista ja näistä pidemmistä määräajoista, niin miksi lähdettäisiin myös määräaikoja pidentämään, koska niin kuin on todettu, niin 65 prosenttia autoista jo täyttää nämä vaatimukset. Miksi näille 35 prosentille täytyy aitaa näin pitkä siirtymäaika? Tätä en pidä hyvänä. Mitä tulee näihin testimenettelyihin? Kysyisin esittelijältä näistä kaikkein uusimmista ää, testimenettelyistä. Onko hän ottanut ne omassa ehdotuksessaan huomioon, koska kun nyt katson näitä tarkistuksia, jotka pohjautuvat vanhoihin ää, testi testituloksiin, niin ne eivät itse asiassa ole aivan vastaavat kuin uusimmat testitulokset. Lopuksi vielä hiukan myönteistäkin viestiä. Kiitän esittelijää sitä, että järjestettiin kuulemistilaisuus ajoneuvojen melusta ja silloin puhuttiin myös merkinnöistä, paitsi energia- ja hiilidioksidipäästöt, jotka liittyvät ajoneuvoihin, niin olisi hyvä, että merkintä tulisi myös niiden melutasosta. Eli kiitoksia siitä, että esittelen on ottanut tämän ehdotuksen mukaan. Kiitos. Kiitoksia, rouva Merkiis, ja seuraavaksi sitten Holger Kramer. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan esittelijää kiittää hyvästä työstä. Täytyy ehkä jopa mennä niin pitkälle, että voi todeta, että hän on korjannut ne seikat, jotka komission alkuperäisessä ehdotuksessa olisivat ainakin minulta saaneet kysymysmerkin. Mitä tulee ajoneuvojen luokitteluun? Komissio on ehdottanut luokittelua, jota ei enää aikoihin ole ollut olemassakaan, ja minä ihmettelen, että miksi komissio tekee tällaisen ehdotuksen, jossa säännellään vielä sellaisiakin ajoneuvoja, joita ei enää ole edes kaupan. Tämän esittelijä on korjannut. Mielestäni on myös erittäin hyvä, käytännönläheistä muistuttaa myös autoteollisuutta siitä, että teemme lainsäädäntöä, joka ottaa tuotteen elinkaaren huomioon. Kyse kustannussyistä ei ole mahdollista esimerkiksi toimia kaikissa tapauksissa, kun lainsäädäntöuudistuksia tehdään, koska tuotteiden tuotantokaari ja elinkaari on mikä on. Esittelijä ottaa tämän huomioon, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö ajoneuvojen melutasoa tule vähentää, korjata alaspäin. Erityisesti kaupunkialueilla jotain on tehtävä. Tämä neljäs vaihe, jota hän ehdottaa, sitä minä en nyt oikein välttämättä pidä järkevänä, kun puhutaan pitkän aikavälin tavoitteista, niin tuleeko ne kirjata lainsäädäntöön, että 14-16 vuotta direktiivin eh, voimaan astumisen jälkeen eh, siitä tulee laki, niin kyllä minä olen ehkä sitä mieltä, että ennen kuin tällaisia eh, numeroita laitetaan sinne, täytyisi varmaan saada aikaa vaikutusarvio ja sitten katsoa, mitä kannattaa tehdä minä ainakin olen lukenut, että nämä erittäin pitkänä aikavälin tavoitteet tai määräajat eivät välttämättä toimi. Ehkäpä tulee uusia vaatimuksia esimerkiksi renkaiden suhteen ennen tätä. Tämä on liian pitkä määräaika ja sitä tulisi mielestäni muuttaa. Liikenteen melun vähentämiseen on tapahduttava integroidusti kokonaisvaltaisesti. Kyse on paitsi siitä melusta, mitä ajoneuvot aiheuttavat, myös siitä, mitä tapahtuu tien pintojen suhteen, renkaiden suhteen. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että kyse on lainsäädännöstä, joka liittyy myös ajoneuvojen tyyppihyväksyntään, eikä eh, näin ollen kaupunkiinfrastruktuuriin tai eh, tieinfrastruktuurin. Se, että teitä lähdettäisiin eh, luokittelemaan, on kyllä toki kiinnostava ajatus sinänsä, mutta en minä tiedä, onko se tässä oikeassa paikassa. Itse hiukan eh, epäilen siitä, että mitä lisäarvoa tällainen melumerkintä kuluttajalle antaisi. Mielestäni aina silloin tällöin EU-lainsäädännössä lähdemme ylimerkitsemään – Ajatellen nyt vaikkapa renkaiden merkintöjä, niin tähän mennessä minä en ainakaan lehdistössä ole nähnyt yhtäkään myönteistä kommenttia tähän. Kaikki kysyvät, että mitä hyvää lisäarvoa tällaiset merkinnät tuovat. Kyllä mielestäni järkevää merkitseminen on ihan hyvä, mutta minä en näe mitään lisäarvoa kuluttaja saa siitä, että jossain automessuilla tai autokaupassa puhutaan näistä melu tai on nämä melumerkinnätkin. Toisaalta äh, meidän tulisi olla myös realistisia merkinnöissämme. Sitten viimeinen seikka, joka ei ole ehkä kovinkaan merkittävä tässä keskustelussa, mutta joka minua hiukan on äh, pohdituttanut, on tämä sähköautojen äh, melu, mitä tulee, ja tämä, tulee, tämä tulee esiin komission ehdotuksessa. Mehän puhumme ajoneuvojen ympäristövaikutuksista ja epätoivotuista terveysvaikutuksista. Sähköautojen vähimmäismelua mielestäni on pikemminkin liikenneturvallisuuskysymys. Viime viikolla Stuttgartissa olin tutustumassa tällaiseen sähköautokokeiluun. Sähköautoja on muutama sata. Ne ajelevat ympäri kaupungin keskustassa. Ja mitä tulee niiden aiheuttamaan meluun, niin tässä yksi asia täytyy muistaa. Tähän mennessä ei näiden kuukausien, testikuukausien aikana ole tapahtunut yhtäkään onnettomuutta sen vuoksi, että nämä sähköautot ovat niin äänettömiä. Eli tämä ei ole johtanut minkäänlaisiin onnettomuuksiin ja siksi, että me nyt lähtisimme vaatimaan jotain vähimmäismelutasoa sähköautoilta, ei mielestäni välttämättä ole tarpeen. Eli missä vaiheessa ajoneuvo on liian hiljainen? Tätä ei vielä ehkä ole tarpeeksi tutkittu ja tämä on pikemminkin liikenneturvallisuuskysymys eikä terveyskysymys ja siksi mielestäni se ei tähän ehdotukseen kuulu. Olen varma siitä, että saamme aikaan hyvän kompromissin ja sitten direktiivin, joka on myös ajanmukainen, mitä näihin äh, äh, melukysymyksiin tulee. Ja mielestäni esittelijä on tehnyt hyvän ehdotuksen, joka saa suurimmalta osaltaan minun tukeni. Joku sen tarkistuksen ehkä tulen tekemään näitä tekstiä parantaakseni entisestään. Kiitos. Kiitokset, Olga Kramer. Minä itse kerran melkein törmäsin sähköautoon, koska en kuullut sitä. En myöskään huomannut sitä, mutta ehkä olisi pitänyt katsoa tarkemmin. Seuraavaksi Pas Aikaut Satu puolesta. Pas. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että varjoesittelijä Satu Hassi ei voinut täällä olla. Voin puhua hänen puolestaan. Minusta tuntuu, että vähän yllättävää meidän kannaltamme on se, että kun katsotaan <clears throat> edustajuskin mietintöä, on se, että – tässä tuntuu, että hän vähentää sitä kunnianhimoa, joka oli komission ehdotuksessa, ja tämän ei pitäisi mitenkään olla se suunta, johon tämä mietintö menee meidän mielestämme, joten mielenkiintoisia keskusteluita varmasti on luvassa siinä mielessä, mihin me haluamme mennä. Korjatkaa, jos olen väärässä, edustaja Uski. Haluaisin kyllä painottaa sitä, että parlamenttina meidän pitää aina olla johdonmukaisia. Ja kun valmistelemme mietintöä seitsemännestä ympäristötoimintaohjelmasta ja sanomme, että pitäisi olla toimia, jotka liittyvät melun terveysvaikutuksiin, niin tässä on ehdotus, joka liittyy autojen meloon ja nyt tavallaan otetaan takapakkeja ja sanotaan, että no eipä nyt ole liian kunnianhimoisia tässä. Eli meidän pitäisi muistaa kysymykset, jotka ovat toimintaohjelmissa. Silloin olemme kovin kunnianhimoisia, mutta kun konkreettisesta ehdotuksesta puhutaan, olemme vähemmän kunnianhimoisia. Meidän pitäisi toimia johdonmukaisesti parlamenttina. Se on kovin tärkeää. Toinen johdonmukaisuuskysymys marraskuusta 2012 on tiukemmat renkaisiin kohdistuvat vaatimukset, laatuvaatimukset. Ja haluaisin kysyä komissiolta, mutta käsittääkseni, kun katsotaan noita tiukempia renkaiden vaatimuksia marraskuusta 2012, niin luultavasti jo suurin osa ajoneuvoista – tai ykkösvaiheen normeista saavutetaan, joten siinä mielessä meistä ensivaiheessa voidaan olla paljon kunnianhimoisia kuin mitä komissio ajattelee. Täytäntöönpano vuonna 2013 ennemminkin kuin komissiossa sanotaan, että kun tämä hyväksytään 2012, niin täytäntöönpano 2014. Esittelijän tarkistus 21. Tässä tuntuu, että se jää komissionkin kunnianhimon taakse ja jatkaa vaihetta yksi ja kaksi edelleen, emmekä näe syytä tuolle. Minusta parlamentin pitäisi ajaa tiukempia määräaikoja vaiheeseen 1 ja 2 ajatella vuosia 2013 ja 2015 eikä komission ehdottamia määräaikoja. Sama koskee, kun käydään keskustelua, että tässä olen Kramerin kanssa eri mieltä. Minusta tuntuu, että pidemmän aikavälin sijoitusten osalta tuottajien suunnitteluvarmuuden osalta tarvitaan pitkän aikavälin standardeja. Siksi pidän hyvänä kolmatta vaihetta standardeja vuoteen 2020, jotta valmistajat tietävät, mitä on luvassa pidemmällä aikavälillä. Tuo on ratkaisevan tärkeää. Ja tämä asia jää vähän puuttumaan edustaja Uskin ehdotuksesta, tai se puutu, mutta tässä ajatellaan enemmän vuosia paljon pidemmälle tulevaisuuteen. Sitten lopulta kysymys edustaja Uskille tarkistuksesta 22. Miksi tässä lisätään ikään kuin lisätaso, kun hän puhuu siitä, että ehkä melutasoa pitäisi leikata yhdellä desibelillä. En oikein mä en tiedä, mitä tarkistuksella 22 ajetaan takaa. Ehkä voisitte sen selittää. Minusta tuntuu, että Tämä on nyt vähän outo tässä muodossaan. Lopuksi olen totta kai edustaja Kramerin kanssa samaa mieltä, kun sähköautoista puhutaan. Aina toisinaan pitäisi painottaa sitä, että välillä vihreät ovat samaa mieltä edustaja Kramerin kanssa. Mukava painottaa tuotakin toisinaan. Tämä varmasti riittää tältä erää. Kiitos. Thank you, Bas. Kiitos, Bas. Tässä olivat varjoesittelijät. Ja sitten Anja Weisgerber, jos hän on täällä. Hän onkin lähtenyt, joten Carl Uh, thank you. I think one dimension... Yksi ulottuvuus, joka tästä keskustelusta nyt puuttuu, on se, että jos me onnistumme vähentämään melua autoista, sillä on todella myönteinen vaikutus kaupunkien kehittämiseen. Silloin kaupunki voi rakentaa enemmän alueelle, ja infrastruktuuria ja tämä säästäisi rahaa ja jos me emme vähän luo yhä useampia alueita kaupunkien lähellä on kelvoton ja täytyy panostaa julkiseen liikenteeseen. Joten investointi meillä on vähentämiseen tulee takaisin moninkertaisesti, kun kaupunkien käyttö ja kaupunkipalveluiden käyttö on tehokkaampia. Ja tämä olettavasti täytyy päätöksenteossa ottaa huomioon, ei vähennetä kunnianhimoa vääristä syystä. Kun me ajattelemme säästävämme rahaa, mutta lasku jää sitten julkisia liikennevälineitä käyttävien maksettavaksi tai tiet vaan pitenevät, kun ihmiset muuttavat paikkoja, joissa he haluavat asua. Me haluamme tehdä tästä tehokkaimman päätöksen taloudellisesti. Kiitos Anja Weiskerbe vielä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, mutta kun olimme vähän aikataulusta jäljessä, niin minä yritin hoitaa kahta asiaa samaan aikaan. Kiitokset ensin esittelijälle edustaja Uskille hyvästä ehdotuksesta. Olen sisämarkkinavaliokunnan esittelijä ja siksi minua kiinnostaa kovasti läheinen yhteistyö. Ja voisin käyttää mahdollisuutta keskusteluun. Mielestäni olisi myös mukavaa, jos ympäristövaliokunta voisi suhtautua avoimesti sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat kuluttajaa kysymyksessä tärkeä merkintäkysymys. Esimerkiksi palaan siihen hetken kuluttua. Periaatteessa haluaisin sanoa, että pidän ehdotusta tervetulleena. Tämä on tärkeä kysymys terveyden osalta. Nyt autot kyseessä. Nyt ei ole kyse päästöistä sinänsä, mutta on tärkeää, että henkilöhyötyajoneuvot terveyden nimissä ovat hiljaisempia. Kuluttajasuojan kannalta yksi kysymys, joka on tärkeä tässä on tuo merkintäkysymys. Edustaja Uski otti sen esiin, sitä tarvitaan myös. Pidän tärkeänä sitä, että kuluttajat saavat tietoa siitä, miten paljon meluautosta lähtee. Tämä saattaa vaikuttaa ostopäätöksen. Kyse on kuluttajasta, mutta myös pk-yrityksistä. Nyt on jo yrityksiä ja hankkeita, kuten Alankomaissa – jossa on hyvin tärkeää pohtia sitä, miten paljon melu autosta lähtee, koska on olemassa sääntöjä siitä, mitkä autot saavat ajaa tietyillä kaupunkialueilla. Esimerkiksi alueilla, jotka ovat asuinalueita, niin silloin kuljetukset ovat mahdollisia esimerkiksi tiettyyn vuorokauden aikaan, jos melu pysyy tietyn rajan alla. Tämä on ostopäätöstä tehty päätettäessä hyvin tärkeä kysymys. Siis totta kai tämä liittyy siihen, miten paljon autosta lähtee melua ulko, auton ulkopuolelle. Tässä on kyse, siis juuri tässä lainsäädännössä kyse siitä, miten paljon melua autosta lähtee. Kyse on siis ostopäätöksestä, joka on tärkeä. Silloin Euroopan parlamentin olisi tärkeää tehdä tässä sopiva päätös, tietäen se, että tämä ei tule nyt tähän lainsäädäntöön, vaan kehotamme komissiota tekemään vastaavan ehdotuksen, kun tässä ei ole nyt oikea paikka, mutta kun tämä nyt on vain kehotus komissiolle, niin varmasti voitaisiin jättää vähän avoimeksi se, miltä tämä lopulta näyttää. Mutta asia on hyvä ottaa esiin juuri kuluttajan kannalta. Se on tärkeää meille myös sisämarkkina- asioita käsittelevässä valiokunnassa. Heri Luokista haluaisin sanoa, että pidän hyvin tärkeänä sitä, että ehdotetaan uudenlaista luokitusta, koska komission ehdotus on vanhentunut. Näin voidaan paremmin ottaa huomioon eri luokat, mitä raja-arvoihin tulee. Joidenkin osalta voitaisiin olla vähän kunnianhimoisempi, toisaalta pitää olla vähän realistisempi kuin komission ehdotuksessa. Siksi pidän hyvänä ehdotusta. Sisämarkkinavaliokunnassakin on työstetty kovin tarkkaan uutta taulukkoa, joka koskee raja-arvoja, joten olisi hienoa, jos voisimme jatkossakin olla läheisessä yhteistyössä tässä. Mutta joiltain osin pitäisi olla myös realistisempi kuin mitä tällä hetkellä ollaan komission ehdotuksessa. Tässä yhteydessä sanoisin kollega Merkisille myös 63 prosenttia – täyttää tänään jo ykkösvaiheen vaatimukset, mutta jos sääntöjä vielä tiukennettaisiin, niin tämä prosenttilukku totta kai muuttuisi. Ja on sanottava, että vajaan 40 prosentin pitää jotenkin päästä myös näihin arvoihin. Niin sitten tilanne on toinen, kun ajatellaan kakkosvaihetta ja sitä, miten tasoitellaan ajatellaan koko autokantaa sekä sitä, että on meluisampia ja vähemmän meluisia autoja ja tästä saattaa syntyä ongelmia, joten vielä kerran pyytäisin, että todella edelleen olisimme realistisia. Vielä yksi seikka. Olisi hyvä ottaa erilaiset aikataulut henkilöautoihin ja hyötyajoneuvojen välillä, koska kehittely tapahtuu eri aikoina, eri aikataulussa. Pitkän aikavälin arvo ja tavoite olisi paikallaan, jotta saadaan suunnittelun varmuutta tulevaisuuteen. Jos tarkkaan katsotaan myös kollega Uskin ehdotusta, hänen ehdotuksessaan on niin samoin kuin minun, että uudelleen lauseke on siellä, että siihen voidaan palata, mutta juuri niiden kollegoiden osalta, jotka haluavat olla vielä kunnianhimoisempia, tämä voisi olla lähestymistapa, että sanotaan, että pitkän aikavälin arvon osalta olemme myös kunnianhimoisempia kuin mitä komission ehdotuksessa on esitetty. Ehkä näin voidaan lähestyä kompromissia. Kiitos. Kiitokset Anja Weisgerber. Meillä on tänään vieras talous- ja sosiaalikomiteasta, herra Rankoari. Tervetuloa. Jos kukaan ei vastusta, jos tämä kaikille kollegoille sopii, ehdottaisin, että hän saa nyt äh, kahden minuutin puheenvuoron. Hän on nimittäin äh, tsk esittelijä tässä aiheessa. Ja näin voi kertoa meille komitean kannan. Kukaan ei näytä vastustavan, joten saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät sitä herrat, kaksi minuuttia. Mietintömme tiivistelmän esittämiseksi ei ole kovin paljon, mutta tässä on mennyt 10 minuuttia sen selittämiseen. Eli pari sanaa. Väärin käsitystä välttämiseksi meidän valiokuntamme, joka hyväksyi tämän 25. huhtikuuta, tukee komission ehdotusta alentaa melu saasterajoja mukaan lukien uudet testimenettelyt. Täytyy kuitenkin tietää, että tässä tapauksessa lähestymistapa ei ollut integroitu kuten täällä on sanottu. tien pinnan huollolla mulla voisi olla suurempi vaikutus ja kuljettajien koulutuksella on myös merkitystä. Se usein vaikuttaa siihen, miten paljon ää, meillä on. Miksi tämä integroitu lähestymistapa. Koska täytyy muistaa, että kuinka paljon me alennammekaan näitä päästöjä, niin koskaan ei tämä tien pinnasta syntyvä pyörien synnyttämä melu vähennä. Tämä pätee myöskin sähköautoihin yksityiskohtiin menemättä. Mutta palataanpa komission ehdotukseen. Meillä oli kaksi päähuolenaihetta. Toiseen ne tartuttiin ja tämä oli tämä luokittelun muuttaminen. Komission ehdotus perustuu historialliseen luokitukseen, joka palautui vuoteen 1985. Yksityiskohtiin menemättä olemme painottaneet sitä ongelmaa, viittaamalla sanottuun urheiluautoon. Tämä on markkinarako, mutta aika tärkeä Euroopan autoteollisuudelle. Ellei tätä M1-kategoriaa määritellä uudelleen. Niitä on vaikea tuottaa ja myydä. Toinen huolenaihe on tärkeämpi. Se liittyy ehdotuksen aikatauluun. Odotettu äh, mellupäästöjen vähentäminen, jotain merkittäviin rakenteellisia muutoksia otetta, mallit täytyy uudelleen suunnitella. Ja lopetan tähän lausunnossa me ehdotamme miettiä ehkä, ei olisi parempi uudelleen arvioida aikataulua, meillä on päästä ja poistamisesta. Tämä voisi tehdä eliminoimalla ensimmäinen vaihe joka ei meidän mielestä tuota merkittäviä muutoksia. Tästä siihen liittyy kustannuksia, jotka liittyvät tyyppi hyväksyntään. Ja keskityttäisiin suoraan lopputuloksen, jonka jaamme komission kanssa. Ja sitten luokittelut tämän suhteen vaikeimmissa tapauksissa ainakin, niitä pitäisi arvioida uudelleen. Ja sitten läpivientiaika, sen pitäisi olla pitempi kuin komissio ehdottaisi. Kiitoksia. Meillä, meillä on tässä hiukan tiukka aikataulu ja nyt meillä on komissiosta edustaja paikalla auto Äh, Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole paljon sanottavaa. Otimme osa sen seminaariin, joka täällä oli vähän aikaa sitten. Ja kysymyksestä olisi voitu keskustella laajemmankin. Olemme herkkiä parlamentin ehdotuksella ja voimme keskustella niistä. Täytyy tunnistaa, integroitu lähestymistapa olisi tuottavampi ja tuottaisi merkittävämpiä tuloksia. Kiinnittäisimme parlamentin jäsenten huomiota siihen, että tuloksia täytyy ajatella myöskin ää, alueella, jossa tapahtuu muutoksella lähes kuukausina, eli pyörät 2012 pyörien uudet arvot astuvat voimaan. Ja ensimmäistä kertaa meillä on merkinnät, jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja meluun. Ei voi vielä voi ajatella, mikä on vaikutus kuluttajaan. Me joulukuussa 2012 tarkastelemme tarkkaan, miten tämä tuotemerkintä voisi vaikuttaa kuluttajien pyörävalintoihin. On hyvä, että meillä olisi melumerkinnät, mutta me emme tiedä vielä, miten se vaikuttaa kuluttajien valintoihin. Jätän kommenttini tähän. Kiitos. Nyt antaisin esittelijälle puheenvuoron melu- ja liikenne- ylipäätään Euroopassa ovat tärkeä aihe. Me juuri puhuimme tästä komission jäsenen kanssa. Joskus me hiukan hapuilemme pimeässä sen suhteen, että mikä melun vaikutus terveyteen on. Omassa niin meillä on ihan toiset ongelmat. Rautatieliikenne, kun rauta kulkee raudan päällä, niin siitä tulee aika paljon enemmän ääntä kuin polttomoottorista. Ja näin ollen äh, meidän tulisi täällä parlamentissa juuri puhua siitä, että mitenkä melulla on vaikutusta terveyteen ja miten tämä jaetaan. Nyt tässä on vielä yksi puhuja. Itse asiassa äh, en ollut teitä huomannut kollega Morkunaite. Pahoittelen, olkaa hyvä. Norėjau trumpeet kriptidiemessi, dėmesį, dėl, kalbamės apie iš Kiitos. Kiinnittäisin huomiota yhteen asiaan. Me puhumme autojen melupäästöihin. Ja kaikki koemme, mitä kielteisiä vaikutuksia sillä meihin on ja kaupungeissa. Ja toisaalta me puhumme uusista ajoneuvoista, mutta täytyy puhua myöskin käytetyistä autoista. Mistä on kysymys? kun ajoneuvo tulee markkinoille, ne on ser- sertifioitu ja niillä on tyyppi hyväksyntä. Pari vuotta myöhemmin katsastuksen yhteydessä ei ole enää selvää, minkälaiset melupäästöarvat olisivat voimassa auton suhteen. Ja kun me emme tiedä tätä sertifiointia, esimerkiksi Liettuan tapauksessa ne ovat vuodelta 2012. joskin tapauksessa arvojen pitäisi olla korkeammatkin. Ja kysyisin, Eikö pitäisi ehdottaa yhteistä pohjaa ajoneuvoille ja melurajoille? Was das Labeling angeht, habe ich vielleicht auch Kiitos kollega Morkunaiten. Mitä merkintöihin tulee, minulla olisi esittelijälle kysymys. Eli jos on tyyppihyväksyntä, niin raja-arvoja on kunnioitettava joka tapauksessa. Eli merkintä tekisi sitten vain eron erityisen hiljaisten ja muiden ajoneuvojen välillä, vai miten tätä lähestymistapaa nyt on pohdittu? Ja nyt välittömästi esittelijä kollega Miroslav Uski saa viimeisen sanan. Olkaa hyvä. Yeah, thank you. Thank you very much indeed for, for discussion and, uh, and uh, giving the space. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Minun on sanottava, etten ole ehkä ihan varma, ymmärsinkö viimeistä kysymystä tyyppi hyväksynnästä. Kaikki varmasti ymmärtävät, että minibussilla esimerkiksi on eri normi kuin urheiluautolla – esimerkiksi tai kuorma-autolla, joten aina komission luokituksessa ja minun luokituksessani on erityisrajat. Te teitte tarkistuksia. Tarkis esimerkiksi Stenbergis, hän ei ole nyt paikalla, mutta minun ehdotukseni on, että palataan alkuperäisiin metelmiin, jotka ovat olleet käytössä noin 20 vuoden ajan. Nyt olisi hyvin vaikea lähteä ihan uusia testimenetelmiä käyttämään, eikä tuolla oikein kantanikaan. Uh, uh, Käsittääkseni Saksan ratkaisu voi olla hyväksyttävä, että te- testi muutetaan kiihtyvyys per sekunti ei kaksi vaan kolme minuuttia, mutta haluaisimme lisätä yhden desibelin jokaisen kategoriaan. Tämä on selkeä viesti. Hmm. Alkuperäisestä ehdotuksesta kiinni pitäminen voisi olla siis hedelmällistä. Oikein Kramer puhui tuosta neljästä vaiheesta. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä tämän ajatuksen kanssa, jonka Pasek Haut esitti vihreiden nimissä. Meidän tulee todella katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Ja sen, mitä minä tiedän todellisuudesta, niin moottorin kehittäminen käsittelyyn saattaa mennä 8-12 vuotta. Minusta tuntuu, että jos me olisimme kunnianhimoisia, kuin kunnianhimo on niin suosittu sana täällä, niin meidän pitäisi ottaa neljäs vaihe mukaan ja vähän osoittaa nyt suuntaa, jotta alan yritykset tietävät, mihin suuntaan mennään. Ymmärrän toki, että vaikutusten arviointi olisi paikallaan kolmannen vaiheen jälkeen ja niin edelleen. Sähköiset autot. Mainitinkin, että tämä ei liity meidän valikuntamme. Täällä puhutaan kansanterveydestä. Jos nyt lisättäisiin jotain ääntä autoihin, niin se tuntuu ihan hullulta ajatukselta. Ehkä tämä kuuluisi enemmän Anja Weisgerberille ja teollisuus valiokunnalle. Ei, vaan IMKO-valiokuntaan puhekorjaa. Tämä voisi olla sellaista lainsäädäntöä, jota siellä voitaisiin käsitellä, kun minun kannaltani nyt tuntuu, että kansan terveyttä ajettaessa minusta ei tunnu, että olisi tarpeen keinotekoisesti lisätä jotain ääntä tai melua sähköautoihin. Vihreiden kysymys. Eikö tämä ole vähemmän kunnianhimoinen? No, toisaalta kuulan, että pitää olla realistisempi, toiselta puolelta kuulen, että minun tulisi olla kunnianhimoisempi. No, kollegat, voin vakuuttaa, että pyrin esittelemään teille mietinnön, joka vaikuttaisi kompromissilta. En ole sataprosenttisen varma, sisällytetään kaikki, kaikki tarkistukset, mutta olen pyrkinyt todella samaan varjoesittelijöiden kesken kompromissia aikaiseksi. Se, mitä sanottiin liikenteen hallinnoinnista, siitä, miten voitaisiin säästää varoja. No, Haluaisin painottaa tässä sitä, että ehkä kuormatusta lähtee sama ääni kuin 20 urheiluautosta, eli jos halutaan vähentää liikennettä kaupunkialueelta, niin voitaisiin varmasti myöskin parantaa kansanterveyttämme ja ehkä pelastaa näin henkiä myös. No ensimmäisen vaiheen helpottaminen. Tämä on ehkä ristiriidassa sen kanssa, mitä on esitetty liberaalien puolelta, mutta ehkä neljäs vaihe olisi paikallaan. Voitaisiin lähteä siihen mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Odotan todella hedelmästä yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia herra Uski. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 6.6. kello 12 ja tarkistuksista keskustellaan 20.21. kesäkuuta täällä valiokunnassa. Valiokunta äänestys toimitetaan 10. heinäkuuta ja lokakuussa todennäköisesti täysistuntokäsittely. Ja jos äh, todella toinen käsittely tarvitaan, niin sillekin on näissä puitteissa tarpeeksi aikaa. Eli kaikki sujuu ihan hyvin. Kiitoksia. Kiitos tästä keskustelusta. Ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Esityslistan kohta viisi, julkiset hankinnat. Meidän valmistelijamme on Ossa Westlund, jolle annan nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kyse on todella julkisia hankintoja käsittelevästä direktiivistä, joka on tärkeä myös tälle valiokunnalle. Julkiset tahot ostavat tai hankkivat ähm, julkisten hankintojen kautta 18 prosenttia BKT menee tähän ja mm, hyvin monet ihmiset työskentelevät näissä puitteissa jotta me voisimme toimia kestävän kehityksen tavoitteiden ja muiden itsellemme asettamien tavoitteiden kautta, niin nämä julkiset hankinnat on hoidettava sillä tavalla, että tavoitteisiin päästään. Minä olen sitä mieltä, että EUn lainsäädäntö voisi olla tältä osin parempaa, että julkiset tahot voisivat saada paremmin tietoa hyvästä toiminnasta. Nykyään pikemminkin syntyy turhia esteitä. Ja mitä tulee ympäristöön, kuluttajasuojaan ja terveyteen, niin meidän tulisi keskittyä näihin kysymyksiin ja tulisi parantaa mahdollisuuksia liittyen vaatimuksiin tuotteen tai palvelun koko elinkaaren suhteen ja myös sosiaaliset vaikutukset. Tarvitaan kestävä tuotantoprosessi niin, että samasta työstä saa mm, samat, saman oikeuden, kun se tapahtuu samassa paikassa. Tämä on tärkeää myös kansanterveyden suhteen. Kun ajatellaan viranomaisia taloudellisesti, sosiaalisesti, niin niiden on toimittava tietenkin yhdessä sovittujen kriteerien pohjalta, että mitään korruptiota ei tapahdu. Tämä on tärkeä demokratiaperiaate. On niin, että paikallisesti voidaan päättää, mitä hankitaan ja minkä kriteerien äh, pohjalta. Muutenhan äh, ei ole demokraattista valvontaa verovarojen käytön suhteen. Komission ehdotusta on kritisoitu siksi, että se mm, puuttuu näihin eri merkintätapoihin. Itse viittaan standardeihin, jotka kolmas osapuoli puoli on arvioinut. Tämä merkintäkysymys on tärkeää markkinoilla ja se ajaa kestävän yhteiskunnan asemaa, mutta tässä tarvitaan nyt poliittinen sopimus siitä, miten tämä muotoillaan ehdotuksessa. Komission direktiiviehdotuksessa tavallaan on myös uhkia, uhkakuvia sen suhteen, miten tärkeää yhteiskunnallista toimintaa, kuten esimerkiksi jätehuoltoa, hoidetaan. On tärkeää, että myös tulevaisuudessa kunnat voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi jätehuollon tai vesihuollon alalla yhteisyritysten kautta ja tästä olen tehnyt tarkistuksia. Mitä tulee alihankkijoihin, niin luonnollisesti vaatimusten julkisista hankinnoista on koskettava myös alihankkijoita ja että alihankkija on merkittävä osa tätä hankintaketjua ja täytyy voida valvoa tilannetta niin, että kilpailu ei vääristy ja että kaikki tapahtuu terveessä taloudellisessa ympäristössä. Sitten lopuksi vielä tarkistus tällaisesta uudelleen sijoitusta voitosta, kun tehdään hankintoja esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suhteen. Nykyään kunnat hyvin usein ulkoistavat erilaisia hyvinvointipalveluja ja sitten voi olla niin, että tästä syntyy voittoa ja tämä voitto tulee sijoittaa kouluttaa sinne, minne kuuluu, eli joko hoitoalalle tai esimerkiksi kouluun. Olen varjoesittelijä tavannut kaksi kertaa ja toivon, että saamme laajoja kompromisseja. Tämä helpottaisi äänestystä. Minä nimittäin oletan, että monet kollegat tulevat tekemään monia tarkistuksia. Ja nyt haluan kuulla kaikkien jäsenten kantoja, että voimme jatkaa keskustelua ja saada aika yhteisen kannan. Kiitoksia Ossa Westlund. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä. Ensimmäisenä Miroslav Nikolasic, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Thank you, colleagues. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Minä olen valmistellut kirjallisesti muutaman näkökannan ja tämä on nyt hyvä mahdollisuus keskustella erittäin tärkeästä aiheesta. Olen aivan samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä ala meille poliitikkoina, mutta meidän valiokunnallemme myös tämä on seksikäs aihe, näin sanoisin. Joten haluaisin jakaa kanssanne nyt muutamia ajatuksiani. Julkiset hankalat, hankinnat on tärkeä kasvun väline ja luo tärkeän pohjan sisämarkkinoille. Näin se on keskeisessä roolissa, jotta voidaan turvata tarpeet, jotka liittyvät infrastruktuuriin, tavaroihin, palveluihin, jotta voidaan huolehtia siitä, että älykäs, kestävä ja osallistava kasvu on mahdollista julkisten hankintojen kautta. On hyvä, että nykypuitteita on lähdetty uudistamaan. Esittelijä Osa Westlund aivan oikein on keskittänyt lausuntonsa sisällön kysymyksiin, jotka liittyvät kestäviin julkisiin hankintoihin ympäristön, yhteiskunnan ja sosiaalialan osalta. Olen samaa mieltä suurimmilta osin tämän lausunnon kanssa. Uskon, että sääntöjen yksinkertaistaminen on paikallaan. Meidän on mahdollistava se, että kehitellään uusia innovatiivisia sääntöjä, jotta voidaan hyötyä parhaalla mahdollisella tapaa julkista hankinnoista. Innovatiiviset ja kestävät kriteerit liittyvät tietenkin Euroopan 2020-strategiaan, jossa on viisi kunnianhimoista tavoitetta työllisyyteen, innovaation, koulutukseen, sosiaalisen osallistamisen ja ilmaston energiaan liittyen. Nämä tavoitteet on saavutettava vuoteen 2020. Kestävyyskriteeri julkisissa hankinnoissa saa tukea konkreettisista toimista EU-tasolla ja kansallisella tasolla, ja näin voidaan todella tukea tätä strategiaa. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että kilpailu ja innovaatio tarvitsee vaat paljon tukea. Uusiin haasteisiin on vastattava sopivalla tapaa ilman, että lisätään turhaa hallinnollista taakkaa sopimasosapuolten harteille. Julkishallinnon alueet, kunnat ja muut paikallisviranomaiset ansaitsevat mahdollisuuden pyrkiä tavoitteisiin ympäristön, sosiaalisten kysymysten ja kansanterveyden osalta. Siksi pidän hyvänä esimerkiksi sitä ajatusta, että tuo alhaisin hintakriteeri jätetään pois, kun puhutaan hankintaviranomaisten oikeimmasta päätöksestä. Tärkeimpänä pitäisi katsoa erityistarpeita, kuten ympäristön tai kansanterveyteen liittyviä etuja. Innovatiivisten toimien tukeminen ja se, että rahalle saadaan paras hyöty, on erityisen tärkeää terveys- ja elintarvikealalla, kun on tärkeää ajatella lopputuotteen laatua, jolla on merkittävä vaikutus juuri loppukäyttäjän terveyteen. Jos ajatellaan koko elinkaarta, niin se on kyllä tärkeä ajatus, kun pyritään ottamaan huomioon ympäristökannat ja kannustamaan tutkimuksen ja innovaation. Lopuksi haluaisin sanoa, että Tuen esittelijän kantaa, että uusi direktiivi ei saa vaarantaa mahdollisuutta kuntien tehdä yhteistyötä tiettyjen palveluiden tarjoamisessa yleishyödyllisten palveluiden osalta, kuten jäte- ja vesihuollon osalta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaa puhuja Alde Tahera sanoo, niin olkaa hyvä. Grazie Presidente. Leggo l'analisi del collega Manders, relatore Om. Kiitos puheenjohtaja. Alde esitteli. Herra Manders ei pääse paikalle, joten luen hänen lausuntonsa. Haluaisin kiittää esittelijää merkittävästä vaikeasta työstä lausunnon suhteen. ALDE pitää tervetuloa uutta julkista hankintaa ja direktiivi ehdontaa, joka tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa Julkisten hankintojen tehostaminen on tärkeää ryhmälle. Julkiset hankinnat ovat tärkeä osa 2020-strategiaa. Se on markkinapohjainen ratkaisu, että osaamme älykästä, kestävää kasvua ja takaa tehokkaan julkista varoja käytön. Pari sanaa luonnoksesta ryhmältämme. päätökset toivottavasti tullaan tekemään vähän tiukemmin kriteerein, ottaen huomioon ympäristösosiaaliset vaatimukset. Mutta tähän liittyy muutakin. Minä ryhmä ajattelee PK-yritysten roolia, niillä pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia osallistua julkisin tarjontakilpailuihin. Ympäristö- ja sosiaalitekijöiden pitäisi rohkaista pieniä yrityksiä käyttää mahdollisuuksia enemmän, eikä rajoittaa mahdollisuuksia niiden osallistumiseen. Osallistujien määrän lisääminen parantaa julkisten hankintojen standardeja. Alde kannattaa tarkistuksia, koska, koska standardit ovat oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia merkintöjen suhteen ja tekninen käyttää auttaa päätöksentekoa, koska otetaan huomioon sosiaalisia ympäristötekijöitä. Kiittäisin esittelijää vielä kerran ja toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä lausuntoluonnoksen parissa. Ja, tak. Kiitos, Kaasveter. Kiittäisin esittelijää tästä luonnoksesta, joka on näissä kaikilta osin oikein hyvä. Tärkeimmät ajatukset ovat siellä mukana, jotka kuuluvat sinne ympäristö- valiokunnan osalta 39, 40 ja 41 tarkistukset erityisesti, kun laajennetaan kantaa siitä, mikä on taloudellisesti kannattavin, ajatellen sosiaalisia seikkoja esimerkiksi. Lisäksi yksi asia, joka ei niin ole meidän toimivaltamme, en siksi tehdä tätä tarkistusta, mutta yksi hankintoihin liittyvä ongelma on se, että tämä järjestelmä on niin monimutkainen tänä päivänä ja monet alle paikallisviranomaiset eivät käytä niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa, jotta voitaisiin tehdä, että hankittaisiin ympäristöystävällisesti. Joten mitä nopeammin tämä voidaan, voidaan hoitaa, mitä yksinkertaisemmin, niin sen parempi. Esittelen aloittanut työn hyvin. Yksi ulottuvuus, jonka voisimme ottaa ehkä Yhdysvalloista tässä mukaan, on se, että hankintojen ei tarvitse olla dogmaattista sisämarkkina-asiaa. Sen pitää toimia hyvin. Tämä pitää ottaa huomioon erityisesti, kun puhutaan elintarvikkeiden hankinnasta, erityisesti tuoreiden tuotteiden osalta. Yhdysvalloissa monissa osavaltioissa niin, että hankinta toteutetaan ja vaikka kaikki muu olisi samoin, kaikki on arvioitu samojen kriteereiden mukaan, niin sitten jos hintaero on alle 5 prosenttia kahden tasa-arvoisen tarjouksen välillä, niin sopimus, jos hintaero on alle 5 prosentin, voidaan antaa sille toimittajalle, joka on paikallinen. Näin saadaan vähän tasapainoa sisämarkkinoiden toiminnan ja paikallisten markkinoiden välillä. Tämä on esimerkki, josta me voisimme oppia. Ja se, että selkeämmin tässä jo säännöissä nyt todetaan, kuten esittelijä on ehdottanutkin, erityisesti mitä tulee eläinten kohteluun, lihaan ja niin edelleen, että vaatimukset voivat olla tiukimmat kuin EU-lainsäädännössä, koska juuri lihanhankinnoissa on ollut paljon kiistaa. Että tämä nyt hyvin selkeästi sanotaan, että eläinten kohteluun liittyvät vaatimukset voivat olla korkeita, jos niin halutaan. Muuten ehdotus on mielestäni hyvä, mutta on olemassa joitain uusia tapoja, joilla viranomaiset voivat hankkia palveluita. Tapa, joka perustuu asiakkaan valintaan. Tämä ei ole tavallista julkista hankintaa vaan tämä on järjestelmä, jossa sopimusta ei taata millekään yritykselle, vaan kaikki yritykset voivat kilpailla asiakkaista. Tässä asiakkaat siis valitsevat yrityksen, joka tarjoaa palvelua, eikä viranomainen. Ja siksi on tärkeää, että annetaan paikallisille viranomaisille mahdollisuus esittää minimivaatimuksia, jotka liittyvät ympäristöön, tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja niin edelleen. Että tällaiset vähimmäisvaatimukset kohdistetaan kaikkiin yrityksiin, jotka osallistuvat tässä, kun kyse on asiakkaiden valinnasta, kun ei tietenkään tiedetä etukäteen, mikä asiakas valitsee minkäkin yrityksen palvelun. Tämä on erittäin hyvä luonnos. Varmasti voimme löytää hyvän ratkaisun. Pikkukritiikin kohta tuo kestävä kasvu. Mehän hankimme siksi, että saataisiin paras mahdollinen yhteiskunnallinen palvelu hyvään hintaan, ottaen huomioon ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit. Ei tämä kasvupolitiikka ole sinänsä, ei sillä ole tärkeää, että ajatellaan, onko se myönteinen vai kielteinen kasvun osalta, vaan että saadaan rahalle vastinetta. Girling, please. Kiitoksia seuraavaksi Julie Girling. Thank you. Kiitos. Varmasti olemme samaa mieltä, että Eurooppa tarvitsee parempia mahdollisuuksia yrityksille ja teknologian kehittämiselle – ja julkisen sektorin merkittävä ostovoima voi hyötyä vihreästä teknologiasta. Me puhumme koko ajan vihreästä kasvusta. 20 prosenttia EUn BKTstä kulkee julkisen hankinnan kautta. Se on kaikille tärkeää. Ehdotuksessa komissio tunnustaa nämä asiat ja sillä on aika laaja yksinkertaistamisehdotus, mitä kannatan. Ja siinä pyritään joustavuuden lisäämiseen, mikä on myös hyvä minusta. Erityisesti minua tyydyttävät nämä innovaatiokumppanuudet osa kertomusta. Sitä voitaisiin kehittää ympäristön näkökulmasta hyvin tuloksiin. Tämä pätee myös siihen, että alhaisiin tai enää ole A vain ja ainoa, ainoa ratkaiseva tekijä kaikki ovat varmaan samaa mieltä kuin muutakin, että selkeästi määritellään nämä tarkistukset, yksinkertaistaminen, josta voittaminen on erityisesti kumppanuksien kautta. Ja tätä voisi vähän vahvistaa ympäristönäkökulmasta lausunnossa. Seuraavat kommentit haluaisin tehdä, että lausunto livahtaa alueelle, jotka eivät ole valikoitamme talvivaallassa erityisesti työntekijöiden aseman ja iloon yleissopimuksen säännöksen 94. Muualla pitäisi käydä keskustelua siitä, onko tämä relevanttia julkisten hankintojen kanssa, mutta eh, se vaikuttaa olevan tämän valiokunnan toimivallassa ottaa tämä esille. Työllisyysvaliokunta varmaan miettii sitä ja tiedän elämästäni työllisyysvaliokunnassa, että jos ne uskaltavat harhautua ympäristöalueelle ja saisivat kopautuksen päähän nopeasti. Ja samassa pitäisi tehdä tällä, kun me harhailemme työllisyyskysymyksissä. Tämä sosiaalisesti kestävät tuotantoprosessit on myös epäselvää. Näen tämän kytkennän IMCO-esittelijän kanssa. Monet tarkistukset ovat itse asiassa identtisiä, mutta en vielä ymmärrä, mitä se oikein tarkoittaa esimerkiksi tarkastus 11, jossa määritellään sosiaaliset kestävät tuotantoprosessit elinkaarikriteerien puitteissa. Tämä on yhtä selkeä kuin mutainen vesi. Ja vastustan asetuksia, joissa ei ole selkeitä asioita. Tavoite on kunnioitettava, joten sitä minä en tässä halveksi. Mutta meidän täytyy selkeästi määritellä tämä sosiaalinen kestävyys, ei ole helppoa määritellä. Ja tässä on selkeä väärinkäytösten riski. Ja tämä riski, että jokainen tar- tarjouskilpailu EU-ssa olisi altis oikeudelliselle riitauttamiselle, mikä sitten voisi halvaannuttaa julkiset hakemme tämän peruskysymyksenä, mikä on oikeusperusta. Tässä on aikomuksia byrokratian välttämiseksi, modernisointi, virtaviivastaminen ja nyt tarkastelen tätä. Olen aika epäilevän, että en usko, että tämä aikaan saa mitään sellaista, vaan ihan päinvastaista. Kiitos. Nyt Komissio saa tilaisuuden reagoida, jos siellä on joku komissiosta. Olkaa hyvä. Minä tulen MART-pääosastolta. Haluan kiittää esittelijää tästä tärkeästä panoksesta ja kaikkia keskustelusta. Ihan yleinen viesti komissiolta. Tuota, jos voisitte mennä vähän kauemmas siitä mikrofonista, sitä on vähän vaikea kuunnella. Oi, anteeksi niin äh, ihan vain yleinen viesti komissiolta, että kaikki ehdotukset tulisi tehdä sopimusten pohjalta, erityisesti syrjimättömyys huomioon ottaen, eli kaikki tarkistukset, joita tehdään, ää, äh, niiden tulee ottaa huomioon mahdollisuudet väärinkäytöksiin ja syrjintään, että näin ei tapahdu. Lisäksi toteamme, että hankintoja tekeville viranomaisille ei tule asettaa lisää taakkaa tai esteitä, koska olemme heiltä kuulleet, että tämä on se suurin ongelma. Kiitos. Thank you very much. Last but not least, the rapporteur. Kiitos. Ja lopuksi sitten vielä esittelijä Ossa Westlund. Kiitos kiitos kaikista ystävällisistä sanoista. Toivon, että voimme jatkaa työtä yhdessä yhteisen ratkaisun löytämiseksi, niin kuin tuossa jo totesin. Kysymys, johon varmaan monta kertaa tulemme kompastumaan parlamenttina, on juuri pohdintaa sen välillä, että jätetään tilaa paikallisille päätöksentekijöille eh, päättää siitä, mikä on heille ja heidän eh, kansalaisille äänestäjilleen eh, parasta, siis demokratiaperiaatteen kautta kautta. Eli päätämmekö me täältä ylhäältä päin, mitä heidän tulee tehdä, vai mm, saavatko he päättää itse, vai että onko kaikkein tärkeintä, että sadan tahon kaikkialta Euroopasta voi tehdä, voi tulla tehdä tarjous saada tilaisuus tehdä tarjous. Eli mielestäni on tärkeää paikallisesti voida päättää, mitä haluaa ostaa. Tämä on tärkeä demokratiakysymys kyllä täällä laajalti varmaan ollaan tästä yhtä mieltä, kun kysyy poliitikkoja kaikkialla Euroopassa, ei ehkä juuri tällä tasolla, mutta alueellisesti ollaan hyvin laajalti juuri tästä demokratiaperiaatteesta yksimielisiä. Ja tämä meidän täytyy ottaa huomioon. Mitä tulee sitten niistä asioista, jotka me otamme esiin? Minä olen mielestäni pyrkinyt todella ottamaan meidän toimivaltamme huomioon ja sen tuomat rajoitukset. Ja kyllä tässä todella on vaikutuksia myös kansanterveyteen ja siksi tämä täytyisi mielestäni ottaa huomioon. Usein työllisyysvaliokunta on esimerkiksi työehtosopimuskysymyksistä vastuussa, mutta ne liittyvät myös todella meidän vastuualamme. Kiitokset Tuossa Westlund. Tämä on todella tärkeä asia ja tämä koskee tuhansia kunnallispoliitikkoja ja todella julkisten hankintojen tulisi voida toteutua mahdollisimman joustavasti ja meidän kannaltamme tietenkin myös ympäristökriteerit huomioon ottaen, että tähän on ainakin mahdollisuus. Ja tälle me nyt tasoitamme tietä. Ja määräaikatarkistusten jättämiselle on 7. kesäkuuta kello 12 ja äänestys toimitetaan vielä ennen kesätaukoa 10. heinäkuuta ja IMKossa eli vastuuvaliokunnassa keskust- äänestetään 10. Äh, lokakuuta ja todennäköisesti ensimmäinen käsittely päättyy täysistuntoon joulukuussa. Kiitokset kaikille kollegoille ja todella nämä kaksi esityslistan kohtaan, niin kuin alussa totesinkin, kohdat 6 ja 7 lykätään seuraavaan kokoukseemme. Koordinaattorit tapaan täällä huomisaamuna täsmällisesti kello 9 ja kaikki muut ovat sitten tervetulleita äänestyksiin kello 10 tasan ja äänestyskortit mukaan niin, että äänestys saadaan sujumaan No niin, ja oikein mukavaa vapaa-iltaa. Huomisen. Okay.